Uh, well, good afternoon everybody. Um... Hyvää iltapäivää kaikille. Luulenpa, että nyt avataan virallisesti kokous. Minulle on kerrottu, että ensimmäisen kohdan esittelijä on vielä poissa paikalta tai itse asiassa poistunut joukostamme hetkeksi. Toivottavasti hän tulee paikalle toivottaisin teidät tervetulleeksi nyt tähän kokoukseen kaikki. Ja tänään iltapäivällä siis aloitetaan ja niin huomenna on kaksi osiota. Ja muistuttaisin äänestyssessiosta, joka alkaa 9.45 huomenna. Ja siihen sisältyy joitakin virallisia kolmikantaneuvotteluvahvistuksia koskien uudesta lainsäädäntöpuitteistopaketista ja mandaateista koskien kuluttajasuojaa tuotteiden kohdalla. Eli 9.45 sitten kortit valmiiksi. Tämä kokous menee verkkoon, niin kuin aina, ja toivottavasti webcastia katselevat kaikki. Ja meillä on myöskin uusi uutis. Lehtinen. Ei, ei sitä olekaan vielä, mutta sellainen on tulossa. Sitä ei vielä ole, mutta verkkosivulta löytyy viime kuukauden versio, jos lokkaatte sinne sisään. Ja sitten huomenna iltapäivällä kello 15.30 tapahtuu jotakin, josta haluaisin muistuttaa jäseniä. Eli meillä on Eurooppa-neuvostoa koskeva lehdistötilaisuus, eli kokous alkaakin vasta 15.30 ja päättyy 17.45 ja koordinaattoreiden kokous sitten venyy aina tuonne 19 asti. Eli 15.30 huomenna iltapäivällä on tärkeä kuulemistilaisuus. Mayer on pakettimatkojen ja avustettujen matkajärjestelyiden asian tiimoilta siellä läsnä. Ja komissio on siellä läsnä ja tämä asiakokonaisuus on osoitettu tälle valiokunnalle. Ja sitten ihan lopuksi kerroisin vielä, kertoisin vielä ennen esityslistaluonnoksen hyväksymistä, että odotamme vielä jurivaliokunnan luonnos, äh, lausuntoa harmonisointiehdotuksesta, painelaitteiden harmonisoinnista. Eli pyytäisin vielä tämän esityslista luonnoksen virallista hyväksyntää teiltä. Kiitoksia. Ja ehkä sitten siirrytään muutamaan muuhun ilmoitusasiaan. Ensinnäkin kuluttajaohjelmasta 2014-2020 vuosille. Valmistelija tai esittelijä Rochefort on paikalla, mutta ennen kuin ilmoitan tästä sen enempää vielä, niin vetäisin yhteen, mitä kuluttajaohjelmasta on saatu aikaiseksi. Eli sehän käsitellään huomenna huomenna täällä valiokunnassa. Puheenjohtaja, kaikki meni hyvin kolmikannassa. Loppujen lopuksi pääsimme myönteiseen lopputulokseen. Saimme aikaan kompromissin delegoiduista ja täytäntöönpanosäännöistä ja tämä oli yksi tärkeä asia kolmikannan päätelmissä tämä vaihe koko ohjelman puolivälissä. Ja tulemme vielä varmistamaan, että päämääräykset tässä ohjelmassa saadaan kuntoon ja että komissio ottaa huomioon ne ohjelman elementit, joita, elementit, ei ole otettu huomioon kahtena ensimmäisenä ohjelma vuonna. Olemme käyneet pitkää keskustelua siitä, että saadaanko tämä 6, 8 vai 12 kuukauden aikana aikaiseksi. Ja sitten loppujen lopuksi päätimme, että alle vuoden kuluttua, eli kolmannen vuoden aikana pystymme arvioimaan ohjelmakauden ensimmäistä vaihetta niin, että se tehdään aikaisessa vaiheessa vuotta niin, että saadaan sitten asiat kuntoon niille lopuille kahdelle ohjelmavuodelle ja kaikki osallistujat ovat tässä olleet samalla linjalla. Kiitos. Thank you very much. No hyvä, kiitoksia paljon tästä tekemästäsi työstä ja myöskin kompromissiehdotuksen taitavasta esittelystä, jolla tämä saatiin aikaan tämä työ. Eli huomennahan se hyväksytään sitten virallisesti, jos täällä valiokunta niin päättää. Ja toivottavasti päättää. Ja sitten kaksi muuta tieto, tiedotusasiaa. Ensinnäkin kertoisin teille että olemme tällainen pilottivaliokunta paperittomille kokouksille. Jos nyt katsotte normaalia, normaalia parlamentin verkkosivuja ja katsotte sieltä e-kokoukset, niin sieltä pitäisi löytyä kokouksen kaikki asiakirjat ja tällä tavalla ei tarvitse lukea läpi näitä isoja paperikasoja. Paperit ovat siellä tai paperittomassa muodossa kaikilla kielillä. Tätä työstämme eteenpäin ja tietenkin otamme vastaan sitten palautetta, kun asia etenee. Ja toinen asia, jonka halusin mainita teille tietenkin on se, että viime viikolla minulla oli etuoikeus johtaa Evelyn Gebhardin, joka on ainoa täällä paikalla tästä joukosta, jossa oli yhdeksän valikuntien puheenjohtajaa ja tämä kokous oli hyvinkin hedelmällinen tai meillä oli valtuuskunta itse asiassa, joka kävi Kiinassa ja Hongkongissa, ja siellä keskusteltiin hyvin tärkeistä asiakokonaisuuksista koskien kuluttajatuoteturvallisuutta. Meidän esittelijämme kyseisessä aihe, aihepiirissä oli mukana ja kuluttajasuojeluasioista puhuttiin. Kiinassa on otettu aiheesta uusi laki käyttöön erityisesti internettiä koskien ja julkisista hankinnoista niin ikään ja kun olimme Hongkongissa, meillä oli hyvin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä keskusteluja ver- verko-, verkko- ja tietoturvallisuudesta. Talous- ja rahoitusasioiden valiokunnassa, kunnan kanssa Kiinassa kävimme keskustelua tulevista politiikan, poliittisista linjauksista ja sitten ensi viikolla Kiinassa julkaistaan uusi taloussuunnitelma ja siinä varmaankin keskitytään enemmän kuluttaja-asioihin ja jatketaan markkinauudistuksia. Ja tässä yhteydessä me kävimme mielenkiintoisia ja tärkeitä keskusteluja julkisista hankinnoista ja Kiinan kunnianhimoista tavoitteista tarjota itseään VTOn uuteen hankintasopimukseen osallistujaksi. Ja sitten laadunvalvonta valiokunnassa kävimme keskusteluja vientilisensoinnista ja EU-direktiivien, erityisesti leludirektiivien noudattamisesta ja niin edespäin. Eli tämä oli oikein hyödyllinen vierailu. Kiittäisin kaikkia kollegoita tästä hyvin energisestä osallistumisesta. Kirjaamme ylös sitten tulevaan tiedotuslehteen tästä matkasta tärkeimpiä tietoja ja keskusteluista aiheesta niin ikään. Olisiko kenelläkään nyt sitten muita kommentteja tässä kohtaa? Selvä. Sitten 25. ja 26. syyskuuta, 30. syyskuuta ja 14. lokakuuta kokouksista on pöytäkirjat hyväksyttävänä. Ne katsotaan hyväksyttyiksi, ellei tähän tämän kokouksen loppuun mennessä ole tullut mitään vastalauseita niiden suhteen. Ja sitten siirrymme ensimmäiseen lainsäädäntökeskusteluun tältä aamulta, eli meidän lausuntomme liikennevalikunnalle koskien matkustajien oikeuksia ja mielelläni annan Hans-Peter Majorille puheenvuoron, joka on esittelijänä tässä. Ja sitten kuulemme varjoesittelijöiltä Festival, Rochefort, Rula, en ole ihan varma, oletko siinä mukana varjoesitinä Biilen, joka ei ole paikalla, sitten Jong, joka lähetti pahoittelunsa, että ei päässyt paikalle. Ja sitten muutkin jäsenet voivat puhua aiheesta, jotka haluavat, jos haluavat kommentoida. Eli käymme läpi sekä tarkistukset että kompromissitarkistukset tästä ehdotuksesta, joten anna nyt Hans-Peter Meijerille ensimmäiseksi puheenvuoron. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Liikennevaliokunnassa tätä asiaa on työstetty, mutta me olemme tehneet jo tiivistä yhteistyötä näissä kahdessa valiokunnassa ja myöskin esittelijän varoittelijoiden välillä on ollut hyvää ja tiivistä yhteistyötä. Ja meillä on nyt tiettyjä kompromissiehdotuksia. Meillä on yhdeksän kompromissiehdotusta. Tarkistukset tuli yhteensä 237 ja tietysti joista täytyy vielä äänestää kaikista ei päästy sopiin, sopuun, mutta tärkeissä asioissa kuitenkin päästiin järkevään kompromissiin. Aluksi korostaisin, että kyse on lentomatkustajan oikeuksista, ei lentoyhtiöistä tai niiden rahoitustilanteesta. Tässä puhutaan kuluttajasuojasta, se on aiheemme, eikä mistään yrityslaskelmista – vaikkakin sillä on myöskin merkityksensä, se on aivan selvää. Lentoyhtiöt, kun katsotaan näitä muutoksia ja kompromisseja, niin ne eivät ole niistä kovin ilahtuneita. Ja erityisesti minua ärsyttää se, miten tietyt lentoyhtiöt ovat reagoineet ja sanovat, että no sitten emme lennä enää ollenkaan. Ja aina olen todennut, että en nyt halua tällaista kuulla, vaan emme voi sallia sitä, että meitä uhataan lainvastaisilla säännösrikkomuksilla. Ei näin voi olla. Emme voi sanoa, että jos ette tee niin kuin me haluamme, niin sitten me rikomme sopimuksen. Ei sellaista voi käyttää perusteena. Mutta kuten tiedätte, teillekin on käynyt näin. Olette saaneet satoja, siis oikeasti satoja sähköposteja on tullut tästä aiheesta Eli tämä asia täytyy kyllä selvittää perin pohjan. Eli sitten lyhyesti näistä kompromisseista ja sitten voimme jatkaa keskustelua. Kompromississa yksi, siellä puhutaan näistä poikkeuksellisista olosuhteista. Poikkeukselliset olosuhteet, no tässä kompromississa meillä ei ole mitään täysin kattavaa listaa näistä poikkeuksellisista olosuhteista, jotka voidaan hyväksyä. Ja sitten toisessa kohdassa katsotaan, mitä ei hyväksytä poikkeuksellisiksi olosuhteiksi. Oikeudellisesti meidän täytyy katsoa, millaisia olosuhteita voidaan pitää poikkeuksellisia, mitä ei. Mutta tämä ei ole mikään täysin kattava lista, koska aina voi tulla jotain uusia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon, eikä ole voitu ottaa huomioon, koska ei sellaista aikaisemmin ole tapahtunut, ja siksi tästä ei pidä tehdä suljettua listaa. Meidän pitää komissiolle antaa mahdollisuus täydentää tätä esimerkiksi delkoitujen säädöksen avulla, ja sitten voimme tarkistaa, otetaanko joku uusi asia mukaan vai ei. Kompromissi kakkosessa, no siinä on kyse näistä riitakohdista, eli tämä no-show-politiikka. Lehto yhtiöt haluavat pitää kiinni tästä käsitteestä. No, heidän kannaltaan tämän tietysti ymmärtää. Ja kompromississa on kuitenkin sanottu, että lentomatkustaja, joka on ostanut lipun, joka on maksanut lipun, häneltä ei voi evätä pääsyä lennolle, jos hän ei ole mukana tietyssä osassa lentoa. Hän on maksanut koko lennosta, ja jos hän tietyllä, tiettyä osaa ei käytä, niin hänet täytyy joka tapauksessa käyttää. Se on maksettu ja se pysyy maksettuna. Eli miksi ei hän sitten voi käyttää lentolippua myöhemmin, joka on jo kuitenkin maksettu. Eli meidän täytyy teknisesti katsoa, miten tämä asia voidaan muuttaa. Ja tästä on sitten tullut paljon perusteita yritysten kannalta, käytännön toteutettavuuden kannalta, laskelmien kannalta. Eli lento, jonne ei mennä, se voidaan myydä uudelleen, se on hieno juttu. Mutta matkustajan kannalta tämän on kuluttajasuojavaliokunta, niin tällaista emme voi hyväksyä. Sitten kompromississa kolme puhutaan sitten lentojen myöhästymisestä. Siinä on puhuttu kahden tunnin enimmäismäärästä, eli komissio ehdotti viittä tuntia ja se on nyt sitten laskettu kahteen tuntiin. Tietysti on paljon tilanteita, jotka ovat ymmärrettäviä. Talvi on tulossa, Lentokoneesta pitää poistaa jäätä, se saattaa johtaa myöhästymisiin. Sitten ne ehkä joudutaan toisen kerran vielä ottamaan jään poistoon. Eli tällaisia asioita täytyy ottaa huomioon. Mutta sitten taas matkustajan kannalta kaksi tuntia on kyllä aika pitkä aika, kun on jo kiitoradalla. Eli lentokone pitäisi jo lähteä, mutta se ei kuitenkaan nouse lentoon. Eli kahden tunnin jälkeen mielestäni odotus on ollut riittävän pitkä. No tietysti voidaan sitten jossain kohtaa sanoa, että no tämä on nyt kolmas, meillä on kolme minuutin päästä lento, ja että sitten kaksi tuntia on jo kulunut, eli meidän täytyy lentoyhtiöiden suuntaan olla hiukan joustavia. Eli kaksi tuntia ja viisi minuuttia on kulunut, mutta ehkä 10-15 minuutin kuluttua sen jälkeen voidaan nostaa lentoon. Eli lentäjä voi tehdä sitten tällaisen päätöksen ja sitten tämä puoli tuntia on tässä hiukan tämmöinen joustovara. Sitten hotelliyöt, kun lennot on peruutettu tai ne ovat kovasti myöhässä. No, tätä on tarkasteltu eri tavalla eri tarkistuksissa. Komissio ehdotti, että kolme yötä ja 100 euroa per yö olisi maksimum, mutta on, tarkistuksissa on ollut 100 eurosta 150 euroon tämä korvaussumma. Jotkut ovat ehdottaneet, että mitään maksimimäärä ei ole. Ja joissain tarkistuksissa puhuttu yhdestä yöstä rajoittamattoman määrän yöhön. Ja näistä on vaikea tehdä sitten kompromisseja, mutta 170 euroa on nyt yksi ihan järkevä kompromissiehdotus ja sitten, että tätä rajoitetaan korkeintaan viiteen yöhön. Kompromississa viisi on puhuttu tiedotuspolitiikasta myöhästymisen osalta, eli tietoa pitää toimittaa eteenpäin mahdollisimman nopeasti näissä tapauksissa, ja sen pitää tapahtua jokaisessa tapauksessa, kuten komissio on ehdottanut. Kaikilla ei ole edelleenkään kännykkää, ja jos tämä tapahtuu välittömästi ennen lentoa. Se on hankalaa, koska ihmiset ovat ehkä laittaneet kännykät jo pois päältä. Eli tässä on tällainen kattava tiedotusvelvollisuus. Meidän täytyy katsoa nyt, miten tämä toimii tämänhetkisten teknisten olosuhteiden osalta. Sitten artikla 16a, eli matkustajien valitukset. Tässä on näitä käsitteitä, ainakin saksan kielellä tässä on puhuttu vaatimuksista ja valituksista erikseen, ja tämä täytyy nyt selventää. Kysehän on laista, joten enpä halua, että tämä menee heti tuomioistuin käsittelyyn. Eli vaatimukset tarkoittavat, että haluan matkustana ja saada jotain, esitän vaatimuksen lentoyhtiölle, oli kyse sitten pakettikorvauksesta tai muista vahingonkorvauksesta. Ja valitus on sitten taas se, ettei välttämättä ole vaatimusta, mutta jokin on minua ärsyttänyt, se mitä minulla on käsitelty, mitä minulla on puhuttu, ja haluan valittaa lentoyhtiöstä johonkin valitusyksikköön. Ja mielestäni tämä on ihan hyvin hoidettu. Kompromissi 7. Matkatavarat ja tiedot matkatavaramaksuista. No, näiden pitää aina olla varaustilanteessa jo selviä, eikä sen jälkeen, tai sen aikana. Eli tämä täytyy selventää ja täytyy ottaa huomioon nämä mahdolliset lisämaksut. Eli meidän täytyy varo estää se, että viime hetkessä tulee ylimääräisiä maksuja. Esimerkiksi jos sanotaan, että varaus on tehty, mutta jos maksaakin luottokortilla sitten tuleekin 20 euroa lisämaksua. Näin ei voi olla, ja tämän pitää olla alusta pitäen selvää, eli mikä sitten on lopullinen kokonaishinta. Kompromissi kahdeksan, henkilökohtaiset esineet ja lentoasemalta ostetut tuotteet, ovatko ne käsimatkatavaraa vai maksetaanko niistä erikseen. Eli tähän pitää asettaa jotkut rajat, ja olen ehdottanut, että tässä olisi sama raja kuin normaalissa käsimatkatavarassa. Esimerkiksi Lufthansalla kyse on sitten tietystä koosta, joka käsimatkatavara saa olla. Ja sitten, mitä sen lisäksi maksetaan, niin se ei, tai sitä ostetaan lentokentältä, sitä ei voi mitata koon puolelta, mutta paino voidaan kuitenkin rajoittaa esimerkiksi viiteen kiloon per matkustaja. Se on lentoturvallisuuden kannalta tärkeää. Eli tässäkin on tietyt investoinnit tarpeellisia. Kompromississa yhdeksän puhutaan näistä 28 päivän valitusajasta, jos esimerkiksi matkatavarat ovat menneet hukkaan. Tämä vaikuttaa mielestäni ihan järkevältä aikarajalta. Ja sitten mitä tulee myöhästymisiin, kolmesta viiteen tuntiin on tämä raja alle 3500 kilometrin lennoilla. Mutta entä sitten meren takaiset alueet? Niistä ei vielä ole päästy sopuun, niistä pitää äänestää. Mutta voidaan katsoa näitä alueita, jotka kuuluvat Eurooppaan, Eurooppaan vaikka ne ovatkin kaukana. Eli niiden osalta voidaan soveltaa tätä viiden tunnin sääntöä. Mutta se nyt ei ole mikään kynnyskysymys. No tässä nyt lyhyt esittely. Meidän täytyy vielä keskustella tietysti Täällä on varjoesittelijöitä. He ovat tutustuneet jo näihin asioihin ja he ovat jo lausunneissaan ilmoittaneet kantansa. Ja kiitoksia puheenjohtaja. Uh, good. Well, thank you for clearly No niin, kiitoksia paljon tästä kompromissitarkistusten esittelystä. No katsotaanpas, mitä varjoesittelijät sanovat sitten ensimmäiseksi Westfalen. Ja, <clears throat> Kiitoksia. Kiitoksia professori Mayer. Strasbourgissahan varjoesittelykokouksessa tavattiin ja siellä oli rakentavaa keskustelua. Me vähän keskustelimme eri näkemyksistä ja pystymme ratkaisemaan tiettyjä kysymyksiä. Eli voin vakuuttaa teille, että tämä luonnos ja myöskin tarkistukset, jotka olemme yhdessä laatineet, niin ainakin minun ryhmäni oli voimakkaasti mukana tässä ja se vaikuttaa nyt siihen, että tästä luonnoksesta tulee parempi ja erityisesti kuluttajien kannalta Euroopassa – Tämä on askel eteenpäin. Ja voin vakuuttaa, että kun katsotaan näitä tarkistuksia ja kompromistarkistuksia, niin me tuemme niitä, koska siinäkin oli selvää, että monet asiat, joita me halusimme, no kompromissit ovat kompromisseja, mutta monissa kohdissa meidän asiamme ovat otettu mukaan kompromisseihin. Ja sitten no, joissain tarkistuksissa sävy oli hiukan erilainen, esimerkiksi mitä tulee näihin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, mutta täytyy katsoa esimerkiksi sitten tätä tuntimäärää. Siitä oli hyvin erilaisia kantoja. No sitten yhtä asiaa emme tue ja äänestämme toisin sen osalta, koska teo, todellisuus on erilainen. Eli se, että lentoyhtiö tekee vapaaehtoisia sopimuksia matkustajien kanssa. Eli tämän haluaisimme poistaa, koska me tiedämme, mitä nämä poikkeukset olosuhteet ovat. Esimerkiksi jos on lentokone esimerkiksi epäkunnossa. Eli tietysti tällaisissa sopimuksissa hiukan painostetaan matkustajia. Ja se tekee helpommaksi tämän tilanteen lentoyhtiöiden kannalta ja siksi tämä vapaaehtoisuus on suhteellista ja siksi haluaisimme sen poistaa tästä tekstistä. Mutta monissa kohdissa olemme kyllä samaa mieltä. Tästä on hyötyä kuluttajille, eli niille, jotka lentävät, eikä tämä saa johtaa voiton maksimointiin. Ja mitä tulee tähän no-show-politiikkaan, niin tämä ei saisi johtaa todellakaan lentoyhtiöiden voiton maksimointiin, se on toinen kohta. Mutta mehän emme vastaa tästä. Me olemme tehneet Bahin kanssa yhteistyötä näissä asioissa ja se on hyvä, koska varjoesittelijät ja varjoesittelikokoukset, joita on ollut, niin me olemme niissä kaikissa olleet mukana. Ja haluamme katsoa, että kun puhutaan lentomatkustajan oikeuksista, niin Euroopan parlamentti todellakin korostaa sitä, että me haluamme tehdä päätöksiä kansalaisten hyväksi. Eli todellakin nämä ovat asioita, jotka pitää hoitaa Euroopan tasolla. Niitä ei enää voida hoitaa kansallisella tasolla. Ja se nyt on selvästi nähtävissä. Ja kun katsotaan sitten näitä asioita, viime viikollahan Lufthansa ja muut lentoyhtiöt Berliinissä ovat asettautuneet Berliiniin. Ja he eivät enää tule matkustajia vastaan, vaan periaatteessa periaatteessa heidän kuitenkin on hoidettava velvollisuutensa ja toimittava avoimesti. Ja meidän täytyy todellakin katsoa, että olemme oikealla tiellä. Ja lait ovat hyviä silloin, kun niitä voidaan soveltaa. Ja jos tällä tavalla lentoyhtiöitä voidaan hiukan painostaa, niin silloin siitä on hyötyä myöskin Euroopan unionin kansalaisille. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon, Mr. Ja sitten edustaja Schoach. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitän professori Mayeria erinomaisesta työstä. Hän on tehnyt kaikkien kollegoiden kanssa hyvää työtä löytääksemme yhteisen näkökulman myöskin tänään. Tuntuu, kuinka olisimme ikään kuin tämän nähneet joskus aikaisemminkin tällaisen tilanteen. Demokraattien liberaalien puolelta tuemme pääosin kompromissitarkistuksia. tarkistuksia niin ei täällä nyt mitään miljoonia voiteta, mutta me tätä kompromissihengessä ykköstä, nelosta, vitosta, kutosta, seitsemää ja yhdeksää tuemme kompromissihengessä. Ja haluan tarkentaa vain, miksi nämä kolme muuta tarkistusta, kompromissitarkistusta, ovat sellaisia, että meillä on niihin varaumia vielä varauksellisesti puolueryhmäni ei ole niitä tukenut. Ensimmäinen tarkistusehdotus, jossa meillä on ongelmia, on numero kaksi. Eli se koskee tätä no-show-tilannetta. Olen samaa mieltä Mairen kanssa siitä, että me olemme täällä puolustaaksemme kuluttajia ja saadaksemme myös talouden rattaat pyörimään, mutta emme tue täällä sinänsä lentoyhtiöitä. Kuitenkin olen sitä mieltä, että tarkistusehdotus tämänhetkisessä muodossaan, joka kieltää sen, että no-show-tilanteessa ei saisi päästä matkaan, niin mielestäni tätä pitäisi muoto, muotoilla sillä tavalla, että on kiellettyä se, että jos ihmiset ovat hyvässä uskossa äh, tehneet jonkinlaista, ei on tapahtunut jotain ja ihmiset ovat olleet hyvässä uskossa, vaikka olisi nousua tilanne ja että äh, tietysti on ähm, lentoyhtiöiden hinnoittelupolitiikkaa, jotka äh, täyttävät sitten lentokoneensa sellaisilla matkustajilla, jotka suostuvat tällaisiin jatkolentojärjestelyihin ja näin optimoidaan sitten tämä täyttöaste lentokoneessa. Mm, tarkistus nyt mielestäni johtaa sellaiseen käytökseen, joka, jossa kuluttajat ostavat ehkä lentolipun, joka ei lähdekään heidän kotipaikkakunnaltaan vaan jostain muualta, ja he ottavat, lähtevät sen lennolle sitten vasta jatkoyhteyden, eli tämän äh, jatkoyhteyden kohdalla, eli vasta toisella tai kolmannella osuudella tätä kokonaislentoa. Minusta tässä vähän käytetään väärin näitä lentolippuperiaatteita ja siksi lainsäätäjänä näin ei voi tehdä. Jos tämä teksti hyväksytään sellaisenaan, niin siinä vaiheessa no-show-tilanteet äh, lisääntyvät todennäköisesti lisääntyy myös tämä ylipuhkaus lentoyhtiöissä ja yhtäkkiä joudumme ehkä tilanteeseen, missä palvelu, palvelun taso sen kun heikkenee eikä parane lainkaan. Näs, tässä olivat perusteluni, siksi emme voisi tukea tarkistusta kaksi. Sitten tarkistus kolme, siis kompromissitarkistus kolme Äh, kun äh, lentokone ei pääse kiitoradalta liikkeelle. Olemme kaikki olleet tällaisissa tilanteissa, se on hyvin epämiellyttävää. En tue tätäkään tarkistusta sen vuoksi, että valittelen sitä, että tässä ei käytetä samaa joustavuutta kahdessa eri tilanteessa. Eli tarkistuksessa kolme hyväksytään se, että lentokone ei joudu palaamaan – siinä vaiheessa, kun se on, lentokoneen lähtöaika on puolen tunnin sisällä. Sen sijaan tässä kompromissitarkistuksessa kolme tarkennetaan sitä, että täytyy välittömästi tarjota virvokkeita ja pääsy äh, naisten huoneisiin ja miesten huoneisiin. Minä en nyt tässä haluaisi valitella sitä, että, eh, että ihmisille ei tarjota virvokkeita, jos he eivät pääse lentoon siinä eh, koneessa, mutta jos eh, kapteenilla on oikeus 10 minuutin kuluttua lähteä liikkeelle, niin tässä pitää olla tiettyä joustavuutta. Ja yhtäkkiä voidaankin olla tilanteessa, jota ei voitaisi käytännössä toteuttaa. Mielestäni se olisi huonoa äänestä sellaisesta lakitekstistä, jota ei sitten käytännössä voisi käyttää. Siksi tämä kompromissitarkistus ei ole täysin tyydyttävä. Sitten kolmanneksi mm, tämä lisäkäsimatkatavara ja sen määrä, sallittu määrä. Esimerkiksi, että tax-free-ostokset voitaisiin hyväksyä Olen sitä mieltä, että tämänhetkisessä muodossaan kompromissiesitys ei ole niin hyvä, vaan se alkuperäinen teksti oli parempi. Mielestäni tämä ei ole aivan selkeä, koska tärkeät henkilökohtaiset tavarat, nehän ovat jo siellä käsimatkatavaroissa, jotka on sallittu ottaa lentokoneeseen sisään. En tiedä, miksi tästä tätä, että tällä tavalla täytyy tarkentaa. Mielestäni tässä vain lisätään ja lisätään asioita ja se, että tässä hyväksyttäisiin nyt nämä tax-free-ostokset, mielestäni tämä ei ole hyvä. Eli keskeiset henkilökohtaiset tarvikkeet hyväksytään, mutta niin olisi helppo myös määritellä, minkälaisia ovat nämä keskeiset henkilökohtaiset tarvikkeet ja mitä matkustajan sallitaan ottaa mukaan. Nämä ovat kolme kompromissitarkistusehdotusta, johon Aldella on varau, varaumia ja näiden kol, kuuden muun osalta mm, kaikki hyvin, voimme hyväksyä ne ja tietenkin tämä teksti on sellainen, että se parantaa tilannetta. Meillä on ongelmia, jotka aiheuttavat paljon haittaa sekä kuluttajille että sitten ihan lentoyhtiöille ja sitten myös ihmisten työ kärsii sellaiset, jotka ammatinsa vuoksi joutuvat matkustamaan, niin matkustajien on saatava korvaus tällaisista haitoista. Tässä on meidän panoksemme tähän työhön, jota Maija erinomaisesti on koordinoinut. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon. Nyt on ehkä hieman myöhäistä muotoilla uudelleen kompromissitarkistuksia, mutta kenties ajatukset voidaan ottaa huomioon. Niin voi puhua aika lyhyesti. Haluaisin kiittää hyvistä kompromisseista. Me tuemme niitä. Ja toisin kuin edeltäjäpuhuja sanoisin, että tämä no-show-politiikka mielestäni on erittäin keskeinen kysymys ei tällä tavalla voida laskelmia näitä lentoyhtiöissä, senkin täytyy todeta selvästi. Ja mielestäni tämä on osa avoimuutta, tämä pitää julkistaa. Eli asiakas on maksanut. Jos lentoyhtiö sitten laskee tämän eri tavalla, niin sitten joista lennoista tulee ehkä hiukan kalliimpia, mutta silloin kuitenkin avoimuus lisääntyy ja silloin se on täysin hyväksyttävissä. Um, that can No niin, tämä oli sitten varjoesittelijöiden kierros ja seuraavaksi Steiler halusi puheenvuoron, hän sen saa ja haluaisivatko muut jäsenet vielä puhua? Onko komissiolta ketään paikalla, joka haluaisi puhua? En nähnyt teitä, anteeksi vain. Eli komission puheenvuoro jäsenten puheenvuoron jälkeen Steiler ensin. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to our rapport. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille. Minun mielestäni tämä on aivan erinomainen yhteistyöprosessi ollut ja toivottavasti tällä tavalla hoidettaisiin muutkin asiakokonaisuudet. Olen iloinen, että, että tämä kompromissi meni läpi, kun kolmesta punnista ensin puhuttiin ja sitten se päätyi kahteen tuntiin. Kristiin sanoi tuossa vapaaehtoisesta ja ei-vapaaehtoisesta käsitteistä. Meidän täytyy määritellä nämä sitovasti, koska kuten totesin, esimerkkejä hyvistä käytänteistä on olemassa, mutta sitten on todellakin huonoja käytänteitä, joista kuulemme, ja me joskus joudumme niiden kohteiksi myös henkilökohtaisesti. Eli täytyy olla mahdollisimman käytännöllisiä tässä ja hoitaa homma kunnolla tällä kertaa niin, että voimme oikeasti vaikuttaa kuluttajien oikeuksiin. Haluaisin kysyä esittelijältä kuitenkin muiden valiokuntien aikatauluista. Minun mielestäni tässä keskustellaan todella kivasti sitä, siitä, että miten aikataulutetaan asioita, koska tässä on toimikausi päättymässä. Eli toivottavasti näemme, että meidän lausuntomme menee eteenpäin ja yhteistyö muiden valiokuntien kanssa on, on tärkeä asia ja se pitäisi suunnitella hyvin. Eli tästä saamme hyvän esimerkin siitä, kuinka, kuinka nämä asiat hyvin hoidetaan muiden valiokuntien kanssa. Good. Anybody else? No niin. Olisiko muita vielä? Ellei, niin sitten kuulisimme mielellämme komission kannan. Valitettavasti en saanut nimeänne listalleni, joten voitte itse esitellä itsenne. Olette sieltä ihan oikeasta pääosastosta, mutta se onkin kaikki, mitä teistä tiedämme. Good afternoon, I'm Daniela. Hyvää iltapäivää. Olen komission sieltä pääosastolta, jossa olemme vastuussa matkustajien oikeuksista. Ja kun kuulin, mitä esittelijä ja varjoesittelijä juuri mainitsivat, niin komission puolelta olemme tyytyväisiä, että joiltain osin kompromissitarkistukset menevät oikeaan suuntaan. Ne selventävät tiettyjä oikeuksia. Me tuemme sitä. Eli esimerkiksi juuri tämä ilmoittamatta poisjääminen, no-show-tilanne. Toisaalta haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että joskus matkustajat, ja tämä on se kohta, missä komissio on asiaa korostanut kovasti, että kun matkustajien oikeudet paperilla näyttävät ihan kunnossa olevilta, mutta käytännössä voi olla välillisiä kielteisiä vaikutuksia matkustajien oikeuksiin. Nimenomaan ajattelen tässä ehdotusta, joka liittyy tähän uudelleen reititykseen viivästysten myötä. Jos kahden tunnin jälkeen esimerkiksi ehdotamme, että matkustajat, matkustajat uudelleen reititetään, niin se kyllä ei mene matkustajan oikeuksien suuntaisesti hyvin. Matkustajat joutuvat tilanteeseen, jossa heidät uudelleen reititetään ja heidän matkansa pitkittyy kovasti ja heidän, he myöhästyvät kovasti Ehkä vielä yksi asia tässä lisänä. Tämänhetkisessä asetuksessa, se on johdantoosan tekstissä, me pyrimme siihen, että matkustajan oikeuksia puolustetaan ja suojellaan. Me haluamme turvallista matkaa kaikille matkustajille ja että matka sujuu ongelmitta. Katson nyt tarkistuksia, jotka liittyvät poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Tämä Äh, epätäydellinen lista, äh, tyhjentävä lista. Me haluamme komission puolesta juuri tällaisen listan. On yllättäviä tilanteita, on odottamattomia tilanteita. Nyt meillä ei ole mielessä sellaista tilannetta, joka voisi johtaa juuri tällaiseen tapahtumaan. Kuitenkin haluaisin kiinnittää huomiota tänne siihen, että täytyy olla varovainen sen suhteen, mitä kaikkea tähän listaan laitetaan, koska loppujen lopuksi on otettava huomioon ja muistettava nämä turvamääräykset. Ja se, mitä me haluamme nyt tältä asetukselta on, että se luo kehyksen turvalliselle matkustamiselle. Ei pidä antaa kannustimia sille, että lentoyhtiöt voivat peruttaa lentoja tai että lentoyhtiöt voivat operoida sellaisia lentoja, jotka eivät, ole, eivät täytä kaikkia turvamääräyksiä. Sitten ehkä vielä lopuksi jotain näistä hotelliyöpymisistä. Eli tässä pitäisi olla joku katto hinta sen vuoksi, että nämä määräykset olisivat sitten myös muiden liikenteen muotojen korvasten mukaisia. Ja lisäisimme myös, että komissio ehdotti sellaisia varasuunnitelmia, joiden avulla voitaisiin tällaisessa tilanteessa mm, toimia niin, että päästäisiin, matkustajat pääsevät pois tällaista epämiellyttävästä tilanteesta. Kiitos. Okay, well, thank you very much for the Kiitoksia paljon komission kannanotosta ja nyt antaisin vielä puheenvuoron Mayerille, jotta hän voi kenties vetää ajatukset yhteen ja sitten voimme äänestää aiheesta huomenna. Ja vielen dank, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät kollegat. Kiitokset myöskin komission edustajalle näistä täydennyksistä mitä tulee näihin vapaaehtoisiin sopimuksiin, niin niistä pitää vielä keskustella. Meillä on hiukan aikaa vielä ennen huomista. Ja tosiaan aikataulu Tranissa on sellainen, että siellä on vartin verran keskustelua. Minäkin olen sitten siellä mukana ja yritän saada puheenvuoron. Periaatteessa kantamme ovat hyvin lähellä toisia monissa kohdissa – jotain arvoja ehkä täytyy vielä tarkastella hiukan, mutta mitään suuria eroja ei ole. Bach on aina ollut mukana näissä keskusteluissa. Ja tämä keskustelun alusta pitää olla todella järkevää. No, meidän täytyy vielä hiukan katsoa vielä tätä sanamuotoa no-show-politiikan osalta. En nyt ihan ymmärtänyt, mitä varjoesittelijä tässä tarkoitti. Eli toisaalta se on hyvä, toisaalta ei. Eli no, tästä pitää vielä keskustella. No muuten voin kyllä tukea näitä kompromisseja ja huomaan, että valtaosa muistakin on valmis niitä tukemaan. Turvallinen matkustaminen on tietysti lähtökohta. Eli kaikki, mitä nyt eh- ehdotetaan ja muutetaan, niin niiden takia ei voida tinkiä tietenkään turvallisuudesta, niin ei voi olla. Kyse on lentoyhtiöiden päätöksistä, mutta myöskin lentäjillä on oma vastuunsa. Ja jos lentokoneessa on jotain vikaa, niin sitten lentäjä päättää, nouseeko kone lentoon vai ei. Se ei liity mitenkään meihin. Eli tämä ei millään tavalla liity meihin, tämä lentäjän tekemä päätös. Ja sitten Täytyy katsoa, miten näitä päätöksiä toteutetaan. Lentäjän pitää ottaa huomioon lentoyhtiön tilanne, mutta toisaalta myöskin matkustajien turvallisuus. Sehän on ainoa asia, jolla on merkitystä. Eli jos jossain punainen vala palo val, pala, valo palaa, niin sitten lentää täytyy todellakin tarkkaan harkita, miten toimitaan. Eli nämä tarkistukset eivät vaikuta tähän lentäjien harkintavaltaan. No, sitten me emme vastusta sitä, että lentoyhtiöt, ainakin suurimmat lentoyhtiöt, voivat tehdä sopimuksia hintojen suhteen, esimerkiksi lentokenttä yöpymisten suhteen, mutta jos lentomatkustajat joutuvat itse etsimään jotain, niin sitten meidän täytyy katsoa näitä komission ehdottamia hintoja eihän tässä nyt voida kilometrien päähän lähteä hotelliin, vaan lähimpään hotelliin. Ja tiet, mehän kaikki tiedämme, että lentokentän hotellit eivät ole erityisen halpoja, ja siksi olemme ehdottaneet tätä 170 euroa. Mutta kiitoksia erinomaisesta yhteistyöstä. Voin sanoa, että se oli todella hauskaa. Kiitos. Good. Well, thank you. Hyvä, kiitoksia paljon tästä ja ilolla totean, että olemme saaneet edistystä aikaiseksi tässä ja hyviä kehujakin on kuultu ja kompromissit on saatu aikaiseksi. Huomenna siis äänestetään ja liikennevaliokunnalle keskus, puhutte tästä asiasta tietenkin, koska haluamme antaa lausuntomme vastuuvaliokunnalle asianmukaisesti. No sitten Meillä on sellainen asiakokonaisuus, josta laadimme oma aloitemietinnön viime vuonna, ja tämähän koskee maksutilejä, erityisesti koskien kuluttajien etua tässä aiheessa. Evelyn Gebhardt on meidän valmistelijamme, joka on tehnyt kovasti työtä tästä, ja sitten Jürgen Klyde, joka on vastaava vastuuvaliokunnan esittelijä on tehnyt yhteistyötä Evelinin kanssa. Ja sitten meillä on myöskin eh, eh, herra Boris, mutta hän ei ole paikalla. Schwab näyttää olevan paikalla. Ja Schmidt ei ole paikalla. Ruule taitaa olla paikalla. Hän nyt puhuu tällä hetkellä siellä vailarille. Kososnik ei ole paikalla. No mutta luulen, että meillä on kuitenkin riittävä määrä täällä valmistelijoita ja esittelijöitä ja var, varjovalmistelijoita paikalla ja myöskin komission edustaja ilmeisesti. Tarkastetaanpa. Notsebum komission edustaja ei, vaan Nava on siellä. Mario Nava, tervetuloa komission edustajalle myös, joten annan komissiolle puheenvuoron sitten, kun ensimmäinen kierros on käyty, puhekierros on käyty läpi. Annan nyt ensimmäiseksi Evelyn Gebhardtille puheenvuoron. Hän esittelee meille kompromissehdotuksensa. Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiittäisin myöskin varjoesittelijöitä, joiden kanssa meillä oli erittäin hyvä kokous Strasbourgissa. Ja viime viikolla olimme heidän kanssaan myös Kiinassa. Ja olen keskustellut heidän kanssaan siitä, millä tavalla näitä kompromisseja voidaan viedä eteenpäin. Ja nyt sitten meillä on 19 kompromissitarkistusta en nyt esittele niitä kaikkia erikseen, mutta kerron lähinnä nyt menettelytavasta, jolta sovellamme, koska se on nyt tärkeää. Tässä on nyt pari kohtaa, joista meillä ei ole mitään lopullista kompromissiesitystä vielä, ja ne sitten muokataan valmiiksi huomista äänestystä varten, ja ehkä Schwab voi sitten vastata muutamaan kysymykseen menettelytapaan liittyen. Ensinnäkin on yksi kohta, jossa meidän täytyy määritellä, kun kyse on pankkitileistä ja millä tavalla voi vaihtaa tiliä ja millaiset peruspankkitilit ovat käytössä. Ja tästä syystä olen käyttänyt käyttänyt sanamuotoa, jossa tämä määritelmä on selkeämpi. Eli kun kyse on tällaisista pankeista, tavallisista asiakaspankkitileistä, niin on kuitenkin pieni täydennys, eli tämä koskeeko tämä kaikki artikloita vai toimisimmeko niin kuin minä pitäisin parempana, mutta ehkä teidän poliittinen ryhmänne ei tähän suostu. Eli artiklassa 2 laadittaisiin sitten yleispätevä määritelmä, joka kattaisi sitten koko tekstin. Se olisi mielestäni järkevää ja se helpoittaisi vähän tätä työtä myöskin, kun ajatellaan huomista äänestystä. Mutta nyt jännityksellä odotan, mitä teillä on tästä sitten sanottavana. No sitten maksutilien vaihto. Tässä pitää selventää jotain. Euroopan komissio on ehdottanut, että tämä vaihto tapahtuisi Euroopan unionissa. Ja tässä nyt poliittisella ryhmillä on erilaisia näkemyksiä. Olen komission näkemyksen kannalla, mutta kansanpuolue haluaisi rajoittaa tämän ainoastaan jäsenvaltioiden sisäisten tilien vaihtamisen. Tämä kuitenkaan ei ole eurooppalainen lähestymistapa ja siksi olen ehdottanut tähän kompromissia, joka toteutettaisiin kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin todettaisiin, että tämä siirtäminen, kun tämä asetus astuu voimaan, SEPA-alueella. Ja sitten jätetään viiden vuoden siirtymäaika pankkitilien siirtämiselle niiden pankkien välillä, jotka eivät ole SEPA-alueella. Koska silloinhan tilanne on hiukan hankalampi. Ja nyt minulla on sellainen vaikutelma, että olimme tästä asiasta yhtä mieltä, ja nyt sitten saankin kuulla, että EPP ei näekään asiaa enää tällä tavalla. Eli ehkä Schwab voi sitten kertoa, että missä teillä nyt on oikein ongelmia tässä kysymyksessä. Silloin pystyn huomiseksi tästä kysymyksestä tekemään lopullisen sanamuotoehdotuksen, jonka sitten ehkä kaikki voivat hyväksyä. Tämä on kuitenkin tärkeä kysymys. Tämä liittyy tähän siirtämiskysymykseen. Se oli se kaikkein tärkein kysymys. No sitten tiedot kuluista. Siitä on saatu aikaan hyvä kompromissi, ja nyt siitä puhu sen pidempään. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että on hyvin tärkeää, että tiedot ovat laadukkaita, ymmärrettäviä ja helposti saatavilla kansalaisille. Ja tästä kaikki ovat samaa mieltä joten en nyt tästä aiheesta puhu sen pidempään. Ja tämä koskee myöskin nettisivujen vertailtavuutta. Sekin on hyvin merkittävä. No, sitten peruspankkitilin saatavuus kansalaisille, jotka eivät saa muuten pankkitiliä. Ja me tiedämme, että EU:ssa on miljoonia tällaisia kansalaisia, jotka haluaisivat saada pankkitilin, mutta eivät sellaista saa. Ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että siitä tulee mahdollista. No sitten ei myöskään ole erimielisyyksiä seuraavassa kysymyksessä, paitsi yhdessä kohdassa, eli se miten määritellään se, miltä, mitä, no mitä nyt sanoisin, millaisia yksittäisiä, no miten tämä saksaksi sanotaan? Siis millaisia elementtejä, niin tämän välillä vaikea saksaksi, kun näitä asioita käsittelee aina englanniksi, sitten ei tiedä näitä termejä omalla kielellään. Niin tällaiset elementit, ja tästä pitää vielä keskustella. eli miten tämä vertailtavuus toteutuu. Ja tässähän Euroopan komissio on ehdottanut 80 prosenttia näistä elementeistä. Mutta sitä ei kuitenkaan ole sitten määritelty, millä tavalla tämä 80 prosenttia lasketaan. No itse olin ehdottanut 90 prosenttia, Kosuznik 60 prosenttia ja laskupohjana olivat aina kansalliset elementit. Mutta tämä kuitenkin eurooppalaista lainsäädäntöä ja ajattelin, että olisi järkevää, jos Euroopan tasolla käsitellään tätä vertailtavuuskysymystä. Ja siksi ehdottaisin, että noudatamme tätä komission ehdotusta 80 prosenttia Euroopan tasolla ja sitten 90 prosenttia otettaisiin huomioon jäsenvaltioissa. Ja EPP EPllä ilmeisesti on tässä kohdassa kysymysmerkki, eli pidetäänkö kiinni tästä 90 prosentista, mutta ehkä Schwab voi sitten kertoa, millainen kanta hänen ryhmässään on tähän kysymykseen. Tässä on nyt edetty aika pitkälle, koska olen aina lähtenyt siitä, että vertailtavuus kaikkien elementtien osalta pitäisi toteuttaa. Mutta totta kai olen valmis olemaan tässäkin kysymyksessä joustava, jotta saamme aikaan hyvän kompromissin se on mielestäni tärkeää. No siinä nyt olivat tärkeimmät kysymykset. Toivottavasti en nyt unohtanut mitään. Eli näistä asioista pitää vielä keskustella. Ja nyt sitten innolla odottelen varjoesittelijöiden puheenvuoroja. Tärkeää on joka tapauksessa, että pidämme huolta siitä, että kun ajatellaan pankkitilien siirrettävyyttä pankista toiseen, niin siitä pitää tehdä helpompaa ja siitä pitää tehdä edullista, mahdollisimman edullista kuluttajille. Ja mitä tulee sitten peruspankkitilin saatavuuteen, nämä ovat kaksi tärkeää kysymystä tässä lainsäädännössä, niin siitäkin pitää tehdä mahdollisimman yksinkertaista kansalaisille. Eli heillä pitää olla tosiaan mahdollisuus saada peruspankkitili käyttöönsä. En kuitenkaan halua, että nuoret, jotka vaikka lähtevät Erasmus-vaihtoon, joutuvat kokemaan täysin ei-eurooppalaisia asioita. Eli he menevät toiseen valtioon, he haluavat allekirjoittaa vuokrasopimuksen, mutta he saavat kuulla, että he eivät voi sitä tehdä, jos heillä ei ole pankkitiliä maassa. Sitten he pankkiin sanotaan, että tämä nyt ei onnistu, mikäli teillä ei ole vuokrasopimusta. Ja siinä sitä sitten ollaan. Tällaisia kokemuksia emme halua nuorille. Ja haluaisin, että tästä tehdään mahdollisimman yksinkertaista. Ja se on tämän lainsäädännön tavoitteena. Ja on hienoa, että nyt on onnistuttu tällä valiokunta-aloitteisella mietinnöllä myöskin saada komissio liikkumaan saman suuntaan. Sehän alun perin ei ollut ihan komission tavoitteena, mutta kansalaisten kannalta tämä on hyvä asia. Good, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Otetaanpa sitten varjoesittelijät ja heidän varamiehensä. Aloitetaan Schwabista. Kiitoksia puheenjohtaja. No aluksi haluaisin kiittää esittelijä Gebhardia ja myöskin muita kollegoita rakentavasta keskustelusta tässä asiassa. Kiinan matkallammehan me käsittelemme näitä asioita. Ja ensinnäkin, no aloitan nyt omista huomioistani. voidaan hoitaa näitä kielellisiä ongelmia ensinnäkin. Eli tämä valiokunta-aloitteiden mietintö on saanut hyvin laajan enemmistön äänestyksessä, ja tämä on selkeä merkki siitä, että me haluamme edetä Euroopan sisämarkkinoilla erityisesti nuorten osalta, esimerkiksi opintojen osalta ja myöskin myöhemmässä elämässä. Eli jos opiskelee vaikka yhdistyneessä kuningaskunnassa, niin silloinhan aikaisemmin tällaisille opiskelijoille oli ilmaisia tilejä, mutta näin ei enää ole. Ja joskushan nämä kuukausikulut ovat jopa olleet 50-60 puntaa tietyissä tapauksissa, ja siksi nämä Gebhardin huomiot olivat täysin oikean suuntaisia. Sitten kun ajatellaan kansalaisten tilannetta, jotka elävät Euroopassa, ja teille, heillekin tämä on tärkeä kysymys, ja siksi tuen tätä aloitetta ja tätä valiokunta-aloitteesta mietintöä. Parlamentti on vienyt tätä asiaa eteenpäin ja nyt sitten tämä lainsäädäntö konkretisoituu. Ja toivottavasti onnistumme vielä todellakin saman aikaan hyviä kompromisseja. Ja on ihan hyvä, että tämä 80 prosenttia No, meidän täytyy vähän tarkemmin miet- miettiä, mitä tämä 80 prosenttia on ja mikä tämä lopullinen prosenttilukema sitten on. Meidän täytyy tästä vielä keskustella ja varjoesittelijät varmaan myöskin ottavat tähän kantaan. Mutta muuten, puheenjohtaja, haluaisin niin, esittää tässä nyt varjoesittelemme Borisovin kannat. Hän pyysi, että otan esiin muutaman kohdan, mutta Ensin kiittäisin Gebhardia hyvästä yhteistyöstä. Ensinnäkin mitä tulee maksutilien siirrettävyyteen, niin kaksivaiheinen menetelmä olisi hyvä ensin kansallisella tasolla ja sitten, kuten Gebhardt sanoi, viiden vuoden siirtymäajan jälkeen voisittaisiin siirtyä rajat ylittävään siirrettävyyteen ensin siis kansallisesti lyhyellä aikavälillä ja sitten pidemmällä aikavälillä siirtymäkauden jälkeen eurooppalaisella tasolla siirrettävyyteen voitaisiin mennä. Rajat ylittävässä siirrettävyydessä palveluntarjoajat voisivat teknisesti sopeuttaa palvelujaan niin, että palvelu tarjonta sitten toimisi, koska meidän kaikkien etujen mukaista on, että ne kuluttajat joilla, ja ne pankkitilin omistajat, jotka haluavat käyttää siirrettyvyyttä, näkevät toimivan järjestelmän eikä tällaisia uusia ongelmia. Toiseksi Borisov pyysi kertomaan, että mitä tulee pankkitilin saamiseen, se on perusasia ja meidän pitäisi puoltaa sisämarkkinalähtöistä lähestymistapaa ja lisäintegraatiota pitäisi saada aikaan, jotta kuluttajille olisi parempi valinnanvara. Siksi me puolemme sitä, että EU-kansalaisille tarjotaan mahdollisuutta avata maksutili peruspalveluilla kaikissa Euroopan unionin pankeissa, missä tällaisia palveluja tarjotaan osana peruspalveluvalikoimaa. Borisov on samaa mieltä viimeisimmästä kompromissiehdotuksesta. Esimerkiksi ihmiset, joilla ei ole pysyvää osoitetta, siirtotyöläiset tai jotkut opiskelijat, eh, heidän osaltaan tilanteeseen pitäisi myös puuttua ja tilannetta soveltaa oikein. Sitten kysymys eh, kohtuullisista maksuista. Tässä olemme päässeet neuvotteluissa eh, sopimukseen, kuten puheenjohtaja Harbour on auttanut meitä englanninkielisessä muotoilussa Nimellis sanan käyttö tässä on tarkoittaa tiettyä asiaa ja sitten, että tämä 80 prosentin instrumentti on paras vaihtoehto tässä, mutta se pitää katsoa sitten, mitä se käytännössä tarkoittaa, mihin viitataan, kun puhutaan 80 prosentista. Ja Gebhardin kanssa varmasti löydämme tästä yhteistä ma- maaperää huomiseksi kompromissiksi. Äh, todennäköisesti siis tämä asia saadaan luetua lukkoon huomiseen mennessä. Kiitos. Kiitoksia. Iloinen olen toki, että onnistuin pienellä tavalla vaikuttamaan näihin kompromissiehdotuksiin. Sitten varmaankin ruulet taitaa olla ainoa varjo, joka on vielä paikalla niin haluaisimme kiittää Gefardia hyvästä yhteistyöstä. Me olemme tukeneet, me olemme tutustuneet näihin kompromissitarkistuksiin ja voimme niitä tukea. Okay. Um... No niin, olisiko muita jäseniä, jotka haluaisivat osallistua keskusteluun? Ei ilmeisesti. No hyvä sitten. Koska en ole varjoesittelijä, niin voin toimittaa omat point Martini esittelijälle suoraan. Ei tarvitse puhua tässä ääneen, mutta yleisesti ottaen olen samalla linjoilla kuin täällä jo puhuneet henkilöt. Joten seuraavaksi pyydänkin herran Navaa kertomaan ajatuksensa, jos hän on nyt valmistautunut kommentoimaan meidän työtämme. Olisi mukava kuulla teidän ajatuksianne siitä, kuinka työ etenee. Good afternoon everybody. Kiitoksia kaikille ja hyvää iltapäivää kaikille. Aloittaisin ensinnäkin sanasta tai kiitoksista Gebhardille ja kiittäisin teitä siitä, että kutsuitte minut tänne ja erityisesti tekemästäni työstä. Se todistaa, että sekä komissio että parlamentti saavat yhteisymmärryksen aikaan tämän asiakokonaisuuden tärkeydestä. Gebhardt on sanonut viisaita sanoja ja ne otamme huomioon. Komissio on miettinyt se kaikkia matkustajia, opiskelijoita, mutta toisaalta sitten myös niitä henkilöitä, jotka ovat liikkuvia ja heillä ei ole pankkitiliä, eivätkä tätä myöten pääse sitten digitaalimarkkinoille käsiksi ja eivät siksi pääse täysimääräisesti mukaan tällaisen laajempaan talouteen, niin tämä, tämä on otettu huomioon ja pidämme sitä tärkeänä keskeisenä asiana. Ottaisin nämä kolme tärkeää asiaa esille järjestyksessä nyt. Ensinnäkin tästä siirrettävyydestä. Mainitsitte jo, että siirrettävyys äh, maiden rajojen yli voi olla vaikeampaa kuin maan sisällä ja olette hahmotelleet siihen ratkaisuakin. Ja haluaisin muistuttaa, että komission ehdotuksessa meillä me olimme jo eritelleet, erotelleet toisistaan nämä ja olimme hahmotelleet toisenlaista ehdotusta, mutta muistuttaisin myös, että rajat ylittävä ulottuvuus on sellainen asia, joka on monissa tapauksissa hyvin banaali. Ajatelkaapa niitä monia raja-alueita, joita meillä Euroopassa on Pohjois-Tirolissa tai Ranskassa, Belgiassa, Luxemburgissa, Hollannissa. Siellä on kaikenlaisia aivan banaaleja rajat ylittäviä tilanteita päivittäin ja pankkien välinen kilpailu on, on siirrettävyyden myötä aivan ilmeinen asia ja hyvä asia. Direktiivin tavoite on aivan selkeä. Haluamme päästää pankkitileihin käsiksi mahdollisimman monet ihmiset, mutta toisaalta emme halua, että he joutuvat mihinkään loukkuun sen suhteen. He ovat nuoria ihmisiä, menevät ensimmäistä kertaa pankkiin ja he eivät välttämättä valitse ihan oikeata pankkia tai tiliä ensimmäisellä yrityksellä ja haluavat kenties sitten siirtää tilinsä pankista toiseen. Joten haluaisin pyytää teitä nyt etsimään sellaisen ratkaisun, joka ei tee tilannetta hankalammaksi raja-alueilla kuin mitä tänä päivänä jo on. No sitten avoimuudesta. Tänään on keskusteltu komission. Ehdotus on ymmärtääkseni vielä pöydällä ja te haluatte sitä parannella ja tietenkin me otamme ehdotuksen täysin huomioon. No sitten vielä pankkitilien saatavuudesta. Se on aivan avainasia. Gebhardt niin totesi niin ikään. Meidän mielestämme on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että kaikki, jotka haluavat pankkitilin, saavat sellaisen. Ja tämä so- so- koskee Erasmus-vaihdokkaita, jotka ovat ehkä kenties kaikkein edullisimmassa asemassa niistä, joilla pankkitiliä ei ole. He ovat opiskelijoita ja ovat olleet mukana jo tässä Erasmus-ohjelmassa ja Schwabillakin oli samanlainen kokemus, mutta me tarkastelemme myös muita henkilöitä, nuoria yrittäjiä, jotka haluavat avata pankkitilin, mutta eivät saa sitä omalla alueellakaan eikä, eikä omassa maassaankaan. Ties mistä vaatimu, vaatimuksista ja syistä. Ja haluamme helpottaa näiden henkilöiden tilannetta ja tämä on äärimmäisen tärkeää ja komissio tulee tätä kehitystä tukemaan. No niin, kiitoksia paljon kaikista kehitys- ja parannusehdotuksistanne. Ne osoittavat siihen suuntaan, mihin mekin olemme halunneet edetä ja voitte va- olla vakuuttuneita siitä, että me teemme parhaamme, jotta saisimme tämän, tämän asiakokonaisuuden valmiiksi tämän parlamenttikauden aikana vielä. Paljon kiitoksia esittelijälle. Uh, Kiitos paljon hyvin kattavasta vastauksestanne ja rohkaisevasta vastauksestanne komission edustaja Nava. No sitten vielä Gebhardt, haluaisitko Haluaisitteko vetää keskustelun yhteen? Kiitoksia. Uskon, että huomiseen mennessä löydämme kompromissin, jota kaikki voivat tukea. Nyt kun kuulin kaiken tämän, mitä kollegaillani oli sanottavana. Ja teen tämän suuntaisia ehdotuksia vielä, kun tarkastelen näitä puheenvuoroja, mutta vielä kerran haluan tehdä täysin selväksi, että peruspankkitilin saatavuus on keskeistä, ei pelkästään nuorille, jotka opiskelevat Erasmus-vaihto opiskelijoille, vaan kyse on myöskin kausityöntekijöistä, pk-yrityksistä, jotka tarjoavat palveluita rajan yli ja jotka tarvitsevat yksinkertaista tiliä, jotta nopeasti pystyvät hoitamaan liiketoimintaansa. Ja kyse on myöskin ihmisistä, jotka ovat asunnottomia, jotka keräävät jollain tavalla rahaa ja sitten yöllä pelkäävät, että ne varastetaan. Eli olisi parempi, että he voisivat laittaa rahat jollekin pankkitilille. Eli tällaisista ihmisistä on kyse. Ja tällä hetkellä yhteiskunnassa ei oikeastaan enää ole ihminen, jos ei ole pankkitiliä. Ja siksi on erittäin tärkeää, että tämä asia hoidetaan. Tämä nyt oli keskeistä tässä työssä, jota me täällä teemme, jota me työstämme. Ja kuten sanoin, laadin vielä ehdotuksia huomiseksi ja uskon, että huomenna saamme aikaan hyvän äänestystuloksen. Ja vielä kerran haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia kollegoita, koska me olemme joutuneet tekemään työtä erittäin nopeasti, jotta lausuntomme saataisiin valmiiksi ajoissa vastuuvaliokuntaan. Se ei helpottanut tätä työtä, mutta koska meillä on näin hyvää yhteistyötä, niin se onnistui ja se oli erittäin hienoa. Kiitos. Good. Well, thank you. Hyvä juttu ja paljon kiitoksia. Ja huomenna siis äänestetään kyllä. Äänestys huomenna tästä ehdotuksesta. Ja Kreutzmann on paikalla, mutta Schmidt ei. tiedä kuitenkin, että olitte Gebhardin kanssa keskusteluissa mukana. Joten odotamme menestyksekästä äänestystä huomenna. Ja tiedän, että Klöche on tehnyt läheistä yhteistyötä Gebhardin kanssa ja hän kovasti halusi saada edistystä aikaiseksi myös. Ja me emme tule kapuloita rattaisiin heittämään. Tämä on sellainen projekti, jota on työstetty jo pitkään ja tämä valiokunta on periaatteessa kovasti tämän projektin puolella, joten olen iloinen, että Gebhardt on saanut tässä näin hienoa edistystä aikaiseksi. No sitten seuraava aihe esityslistalla on mietintö, luonnos, jossa esittelijänä on Colin Langen uudesta asiakokonaisuudesta, lainsäädäntöehdotuksesta, sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa – ja niinpä siirrymme siitä käytävän keskusteluun ja annan Colin Langenin hetken päästä esitellä aiheen. Ja varjoesittelijöistä, onko Gebhardt täällä Tarabellan puolesta? Ei, ei ole siis Gebhardt Taravellan tilalta. Ruule on paikalla, Kreutzmann on paikalla ja minäkin olen paikalla, joten onhan meillä aika hyvä porukka kasassa siis varjoesittelijöistä tarkoitan. Ja sitten komission kollegoitakin on paikalla. En tiedä kuka heistä on tänään täällä äänessä. Eivät ole paikalla näköjään vielä selvä. Mutta odottelemme, tuleeko sieltä komissiosta joku paikalle keskustelemaan kanssamme. No niin. Colin Langen saa ensimmäiseksi puheenvuoron esitelläkseen johtopäätöksensä tästä aiheesta. Kiitoksia. Meillä oli sama ongelma kuin teillä Gebhard, eli erittäin tiukka aikataulu. Ja meillä oli hyvin vähän mahdollisuuksia vihreällä viikolla käydä keskusteluita. No, tiettyjä kirjallisia lausuntoja nyt on tehty. Me tavasimme komission edustajia ja varjoesittelijöitä. Seuraava kokous on sitten 7. marraskuuta ja 3. joulukuuta ja 14. marraskuuta on määräaika tarkistamiselle ja sitten kompromisseista tarkist- keskustellaan 16. joulukuuta ja sitten äänestysvalikunnassa on 17. joulukuuta. No kyse on nyt siitä, että sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa voitaisiin mahdollistaa. Ja heti aluksi haluaisin sanoa, että Tämä on erittäin hyvä aloite ja järkevää. Komissio haluaa, että Eurooppaan saadaan aikaan uusi eurooppalainen malli liittyen sähköiseen laskutukseen. Ja tavoitteena on, että eri kansalliset standardit voidaan yhdistää. Ne liittyvät viestintään ja erilaisten sähköisten järjestelmien yhdistämiseen – ja kaikille tahojen pitäisi mahdollisimman halvoin hinnoin pystymään hoitamaan näitä asioita. Tämä on siis ajatus, joka on ihan järkevää. Ja ensinäkemältä tämä on ihan näppärä ehdotus, mutta kun tarkemmin katsoo sitten tätä, niin tässä on sitten tiettyjä kysymyksiä ja ongelmia tullut esille – ja otan nyt nämä keskeisimmät kohdat esille, ja nyt kaikkia. 33 tarkistusta on tähän mennessä tullut varjoesittelijöille, ne on jaettu, ja ensi torstaina sitten niistä keskustellaan. Ja pyytäisin, että panette merkille, että kaikissa kohdissa ei ole oikeudellista tarkistusta vielä pystytty tekemään. Me, meillä on vain ajatuksia siitä, miten voidaan edetä, emmekä vielä pysty ihan selvästi sanomaan, että onko tämä tie lopullisesti se oikea, jota sitten pitää edetä. Ja sitten haluaisin kiittää kaikkia tarkistuksista. He ovat hyvin nopeasti saaneet aikaan tarkistuksia ja erityisesti haluaisin valikunnan sihteeristöä kiittää. Se on valtavasti tehnyt tässä työtä ja auttanut meitä näin lyhyessä ajassa. No sitten tärkeimmät kohdat. Ehdotuksessa todetaan, että komissiolle annetaan mandaatti, jonka sisältöä me emme tunne. Eli tässä nyt on nämä normit, ja ajattelin, että se nyt ei ole mitään keskeistä, mutta sitten oikeudellinen yksikkö vahvisti, että nämä perustiedot ovat mukana jo direktiivissä, joten minä olen ottanut esimerkiksi arvonlisäverodirektiivistä tiettyjä ydintietoja. Ja Euroopassa pitää käyttää sovelta, sovelta samoja tietoja, jotta voidaan tietää, mistä puhutaan. Ja tästä nyt vähän tuli kritiikkiä ja sanottiin, että tässä ostetaan siikasäkissä, emmekä nyt ihan tiedä, että mikä tämä varsinainen sisältö on. Eli tämä nyt on ensimmäinen suurempi ongelma. Tästä nyt on tehty ehdotus No en nyt tästä puhu tänään sen enempää. Meidän täytyy tähän löytää oikea sanamuoto. Ja sitten toinen kohta, joka mielestäni on ratkaiseva ja erittäin keskeinen, eli komissio ehdottaa, että olisi 48 kuukauden siirtymäaika. No aluksi, siis tämä neljä vuotta, se kuulostaa pitkältä ajalta, mutta täytyy muistaa, että sitten kun direktiivi julkistetaan ja kun se astuu voimaan, niin sitten tällaisia menettelyitä ei vielä ole olemassa, emmekä tiedä ollenkaan, mitä käy tälle ehdotukselle. Ja nyt kysymys, kysymys komissiolle, eli millainen aikataulu tässä on, eli 12 kuukautta tähän tarvitaan. Eli 30 kuukautta, ehkä 36 kuukautta tähän tarvittaisiin, eli sen jälkeen jäisi vielä 12 kuukautta käytännön toteuttamiseen, ja se vaikuttaa mielestäni lähes mahdottomalta kansallisella tasolla, erityisesti pk-yritysten ja viranomaisten osalta. Ja tämän lisäksi on, meillä on yksi asia, jossa on eri mieltä kuin komissio. Komissio on todennut, että kansalliset tahot ovat tässä mukana. No, se pitää paikkansa, mutta siellä on myöskin asiantuntijoita mukana, eli standardisointiviranomaiset. Mutta sitten se ei kerro mitään siitä, miten käytännössä nämä kustannukset muotoutuvat esimerkiksi pk-yrityksille ja pienille ja keskikokoisille kunnille. Eli tässä pitää olla siirtymäaika, kun meillä on tämä ehdotus. Eli täytyy jättää hiukan aikaa, eli voidaanko tämä toteuttaa käytännössä, voidaanko tähän suuntaan siirtyä. Ja siksi meidän täytyy katsoa kuinka paljon aikaa jätetään käytännön toteuttamiselle. Meidän täytyy ottaa huomioon PK-yritykset ja pienet ja keskisuuret kunnat. Siellähän on tilanteet hyvin erilaisia. Ranskalaiset ovat sanoneet, että meillä on hyvin paljon pieniä kuntia, joissa tämä on täysin mahdotonta toteuttaa näin tiukalla aikataululla. Eli meidän täytyy ottaa nämä sekat huomioon. Ja sitten ratkaiseva kohta mielestäni on myöskin se, että meidän täytyy katsoa, että apua annetaan näiden kustannusten ja menettelyiden osalta. Ja en tiedä, onko toivottavaa, että esimerkiksi katsotaan, millä tavalla näitä maksuja toteutetaan. Ja kyse ei ole pelkästään Saksan tilanteesta, vaan myöskin monista muista eurooppalaisista valtioista. Siellä tunnetaan näitä samoja ongelmia. Minun ehdotuksessani on puhuttu siitä, että julkistetaan tämä normi ja se yhdistetään tähän aikatauluun. Se nyt teknisesti ei ole ihan mahdollista. Meidän täytyy tätä vielä työstää, enkä nyt ihan vielä tiedä yksityiskohtaisesti, miten tässä edetään. Sitten nämä keskushallinnon viranomaiset, onko sitten 36 kuukautta. Ja sitten meillä pitää olla myöskin säädös, joka liittyy teknisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin, koska ne saattavat muuttua. Ja sitten jäsenvaltiolta pitää vaatia, että ne noudattavat näitä toimia ja ottavat huomioon esimerkiksi koulutustarpeen PK-yrityksissä. Näistä asioista pitää tehdä mahdollisimman yksinkertaista ja sähköiset laskut ovat tässä nyt keskiössä ja niistä pitää sitten viime kädessä saada aikaan edullisempi vaihtoehto. Ja sitten komissio on todennut, mutta tämä on otettu mukaan tekstinkin, eli, eli tämä koskee vastaanottajaa eikä laskun lähettäjää. Se on tärkeä asia. Olemme olleet yhteydessä oikeudelliseen yksikköön, olemme miettineet tätä menettelyä, olemme myöskin yhteydessä komissioon ja kuten alussa sanoin, se haluaa sanoa tästä aikataulusta vielä jotain ja mandaatista. Ei nyt ole niin, etteikö tässä olisi jo tehty työtä etukäteen, mutta lainsäätäjinä meidän täytyy tästä vielä tietää hiukan enemmän. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja uskon, että olemme oikealla tiellä ja että toivottavasti pystymme pitämään kiinni tästä kunnianhimoisesta aikataulusta. Kiitos. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia Colin Langenille tästä oikein hyödyllisestä työstä ja tavasta, millä olet kuullut kaikkien näkökulmia asiaan. Käynnistetään sitten keskustelu. Kreutzmann taitaa olla seuraavana listalla. Danke, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollega Colin Langenille hyvästä yhteistyöstä ja hyvin valmistelusta mietinnöstä, jota voin valtaosin tukea. Se, että olisi yhteiset standardit sähköisestä laskutuksesta, niin se on aivan selvä, että se on hyväksi kaikille. Tällä tavalla, jos yhdistetään kansallisia menettelyitä, niin se lisää oikeudellista turvallisuutta, vähentää kustannuksia. Olen samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että nämä sisällölliset vaatimukset pitää kirjata direktiivin mahdollisimman laajalti. Ja erityisesti kun ajatellaan pk-yrityksiä, niin näiden sääntöjen pitää olla helposti sovellettavissa, kuten esittelijäkin on todennut. Ja menisin vähän pidemmälle ja sanoisin, että nämä vaatimukset pitää mainita myöskin laillisesti sitovassa säädöksessä. Ja tuen ehdotusta, joka liittyy 18 kuukauden siirtymisaikaan keskusviranomaisille ja 36 kuukautta alue- ja paikallisviranomaisille sen jälkeen, kun direktiivi on julkistettu. Mutta minulla on vielä epäilyksiä, joka liittyy näihin menettelyihin. Eli direktiivin menettel- soveltaminen on kyllä aika hidasta. 30 kuukautta vaikuttaa aika pitkältä ajalta Tässähän on monimutkaisuutta, mutta tässä uudessa säännöksessä otetaan huomioon vain nämä ydinosat sähköisestä lausutuksesta. Kuuden kuukauden testivaihe kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta ihan tarkkaan ei ole selvää, millä tavalla tämä testivaihe sitten toteutetaan, koska meidän täytyy muistaa, että tähän uuteen järjestelmään liittyy myöskin kustannuksia. Ja sitten jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä tämä ennen kuin tämä voidaan julkistaa. Ja tämä nyt ei ole kyllä normaali eurooppalainen menettely, koska kun ajatellaan näitä standardeja, niin tietysti jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti voivat vastustaa näitä ehdotuksia ja meidän täytyy varmistaa nopea täytäntöönpano ja olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy lyhentää näitä aikoja – ja olen puuttunut näihin asioihin tarkistuksissani ja olen varma siitä, että löydämme näistä asioista hyviä kompromisseja. Kiitos. Uh, thank you. Um... Kiitoksia paljon ja sitten Najula. Um... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Haluaisin vain sanoa, että komission ajatus oli hyvä, mutta toteutus ei ollut riittävää. Ja se, mitä te olette nyt tehneet tässä lyhyessä ajassa ja tässä stressissä, stressin alaisena, olette yrittäneet viedä tätä asiaa eteenpäin ja kehittää sitä niin, että se on myöskin toteutettavissa. Ja sitten suuri ongelma sähköisessä laskutuksessa ja tässä sähköisessä hallinnossa yleensäkin on se, että nämä aikataulut ovat liian tiukkoja, niitä ei pystytä noudattamaan, ja sitten on vaara, että kaikki romahtaa. Esimerkiksi vuonna 2010 50 prosenttia julkisista halkinnoista piti toteuttaa sähköisesti, mutta se ei onnistunut, koska nämä aikataulut ovat liian tiukkoja. Eli on ihan hyvä, että esitteli ehdottaa, että ensin olisi testivaihe. Kyse ei ole mistään uusista asioista, vaan siitä, millä tavalla voidaan yhdistää. Niin minä aina kompastun tähän saksankieliseen sanan, mutta siis kyse on juuri siitä, että meidän täytyy käytännössä kokeilla, ovatko nämä järjestelmät yhteensopivia vai liittyykö niistä ongelmia. Eli millä tavalla tämänhetkiset järjestelmät voidaan yhdistää toisiinsa rajat ylittäen. Ja siksi mielestäni tämä kuuden kuukauden testi vähän ihan järkevää, koska tähän ei liity mitään uusia elementtejä, vaan vain tarkistetaan, sopivatko nämä elementit toisiinsa, toistensa kanssa yhteen. Ja mielestäni se voidaan testata ainoastaan käytännössä, ja siihen voidaan varata tämä kuusi kuukautta. Ja kokemukseni on samanlaista, kun ajatellaan näitä standardeja. Asiat etenevät aina hitaammin kuin kuvitellaan esimerkiksi kun puhuttiin lelujen meluarvoista, ajattelimme, että se on aika helppoa, että 13 kuukaudessa se saataisiin hoidettua, mutta tähän menee paljon aikaa ja todellakin pyytäisin, ettei tässä nyt supisteta liikaa näitä määräaikoja, koska muuten tässä kyllä mennään metsään. Good, thank you. Perhaps uh, just some comments from me in my role. No niin, ehkäpä sitten vielä varjoesittelijän roolissa kommentoin itse täältä jotakin. Olisin kovasti samaa mieltä siitä, mitä Hajula sanoi tuossa yleisestä lähestymistavasta. Minun mielestäni olet aivan oikein esittänyt tämän asian tai asettanut tämän asian sellaiseen kon- kontekstiin, jossa jäsenvaltioissa tapahtuu jo paljonkin sähköisen laskutuksen alalla. Eli tässä on otettava huomioon myöskin se seikka, että jäsenvaltiot käyttävät jo olemassa ole- olevia järjestäjiä ja kysymys, joka koskee yhteen toimivuutta, on aivan perustavanlaatuinen. Minun mielestäni meidän täytyy varmistaa, että voimme soveltaa laskutustietoja koko hankintaprosessin ajan, aivan alusta loppuun asti, koska kattava ja pitkä ää, hankintaprosessi vaatii erilaisia laskutusvaiheita silloin, kun kun pitkissä projekteissa on paljon vaiheita. Ja meidän täytyy rohkaista tällaista yhtenäistä menettelyä. Emme tietenkään halua, että ihmiset joutuvat luomaan uudestaan tietoja, mitä, mitä jo on olemassa sähköisessä laskutusjärjestelmässä. Minun mielestäni olet onnistunut työssäsi oikein hyvän hyvin tässä. Ehkäpä rakenteeseen tarvitaan hieman lisää selkeyttä ja sanamuotoiluun. Silloin kun puhutaan tästä semanttisesta tietomallista, niin minun tietoni tästä on, että semanttinen tietomalli on jo itse asiassa määritelmä itsessään, eli sitä ei tarvitsisi enää määritellä uudellaan, uudelleen. Mutta minun mielestäni on tietysti hyvä, että olet sinne ottanut mukaan ajatuksia siitä, mitä sen avainelementit, pääosat, sähköisen laskun pääosat olisivat. Ja tärkeää olisi rohkaista ihmisiä kehittämään niitä oikeita asioita silloin, kun ryhdytään käyttämään, käyttämään tällaista semanttista tietomallia. Ja olen sitten hyvin samaa mieltä ajatuksestasi koskien sitä, että tällainen kunnollinen kokeiluaika aikarajoineen määritettäisiin. Tämä on totta kaikkien sähköisten järjestelmien kohdalla. Tarvitaan sellainen kehittelyaika ja meidän täytyy varmistaa, että kokonaisaika määrät kattavat asianmukaisen tarvittavan ajan järjestelmän kehittelyä varten ja parantelua varten. Ja tässä, tässä oli ilman, olisi ilman muuta suuri palvelus tehtävänä asia, asiakkaille. Asiakas tunnistusjärjestelmät tai asiakaskoodit ovat yksi hyvä esimerkki tästä. Eli selkeät aikarajat sille, että tuote saadaan todellisuudessa kokonaisuutenaan käyttöön, koska jos ei tällaisia asianmukaisia aikarajoja esitetä, niin sitten aletaan lipsua kaikenlaisiin pikkuprojekteihin ja kokonaisuus unohtuu. Tästä varmaan keskustellaan komission kanssa lisää myös. Eli tämä oli oma panokseni ja odotamme sitten innolla tietenkin lisätarkistuksia. Ja sitten vielä Weiler on pyytänyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Unser varsinainen varjosteli, että tänään ole paikalla, mutta nyt kun kuuntelin näitä Kodilankin alustussanoja, niin minulla olisi yksi pyyntö tai huomio. Kaikki mitä sanoitte oli mielestäni erittäin toteuttamiskelpoista. En ole käynyt tekstejä vielä läpi, mutta se kuulosti ihan logiselta. Mutta kokemukseni mukaan, ja itse olen ollut aika kauan, kauan täällä parlamentissa, niin olen huomannut yhä uudelleen, puheenjohtaja, että kun katsotaan näitä aikatauluja, joita meillä on, niin niistä ei siksi, ei niistä ei pidetä siksikin, että ne ovat liian lyhyitä, vaan siksi, että jäsenvaltiot eivät halua pitää niistä kiinni. Tällaista kokemusta meillä on. Eli kun katsotaan vaikka myöhästyneistä maksuista, tai sitten mitä Saksassa tällä hetkellä tapahtuu suurissa, suuressa valtiossa, esimerkiksi Sepan osalta, ja mitä nyt sitten viimeisen kahden kuukauden aikana on tapahtunut, niin meidän täytyy vähän miettiä, siis kerrankin olen nyt Alden kannalla tässä kysymyksessä, poikkeuksellisesti. Eli jos me nyt teemme vielä pitempiä näistä siirtymäajoista, niin silloin jäsenvaltiot eivät kuitenkaan noudata niitä. Ja sitten täytyy odottaa kymmenen vuotta, että asiassa tapahtuu jotain. Eli kaikki, mitä muuten sanoitte, kuulosti ihan järkevältä ja toteutettavalta, mutta mitä tulee näihin määräaikoihin, niin me emme ole niitä, jotka ovat liian tiukkoja, vaan jäsenvaltiot aina vain vitkuttelevat näissä asioissa. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia Valerille. Olen varma, että ei ole ensimmäinen kerta, kun olet samaa mieltä liberaalien kanssa, mutta kyllähän he joskus jotakin ihan järkevääkin ehdottavat. Itse asiassa aika useinkin. No niin, pyydän anteeksi että en huomannut aikaisemmin mainita, että meillä on alueiden komiteasta Katariina Segestan Larsen, eli esittelijä sieltä tästä aiheesta. Hän on toinen lokakuuta laatinut lausunnon tästä aiheesta ja hän on ollut läheisesti seuraamassa keskustelujamme ja haluaisinkin pyytää häntä nyt sanomaan muutaman sanasen tästä aiheesta ja myöskin komission edustaja Sanper on paikalla, kyllä. Eli paljon täällä on komission väkeä, en aina tiedä, että mihin suuntaan katsoa, mutta sieltä löytyy nyt sitten komission tiimin edustaja ja hänkin saa puheenvuoron. Mutta sitä ennen todellakin Larsen tuolta alueiden komiteasta, jotta voisimme kuulla hänen ajatuksensa asiasta. On oikein hyvä, että hän on täällä paikalla, koska alueiden komitean jäsenet ovat itse asiassa niitä tärkeimpiä hankintaviranomaisia, jotka käyttävät tätä, tätä työkalua sitten aikanaan, joten alueiden komitean edustajille nyt puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tähän kokoukseen. Nimeni on Katarina Segestaman Larsen. Olen alueiden komitean esittelijä sähköisessä laskutuksessa ja Justin Visidal on myös mukana täällä. Olen ollut myös aikaisemmin eh, esittelijänä julkista hankintoja koskevan direktiivin asiassa. Alueiden komitea on hyvin myönteinen tähän tässä aloitteessa ja myös palvelun osalta. Mitä tulee sähköiseen laskutukseen ja sen tehokkuuteen, niin tässä on kaksi tärkeää asiaa, jotka on otettava huomioon. Ensinnäkin vaaditaan osittain riittävää valmistautumisaikaa tähän siirtymiseen ja sitten, että varmistetaan se, että standardista tulee yksinkertainen ja kustannustehokas. Lisäksi, jotta saamme hyvän äh, standardin, äh, niin se tietomalli on hyvin tärkeää, että voimme seurata teknistä kehitystä ja tarvitsemme myös hyvän hallinnon ja myös käyttäjätuen, jotta se voidaan taata Haluaisin aloittaa tärkeällä kysymyksellä, miten sähköinen laskutus saadaan tehokkaasti ja hyväksytysti otettua käyttöön. Ensinnäkin teknisten mallien määrää on rajoitettava, jotta tästä ei tule liian mm, monimutkainen ja liian kallis Ruotsissa on kokemuksia tässä ja muissakin maissa, joissa sähköistä laskutusta käytetään, tällaisia kokemuksia on. Nimittäin liika monimutkaisuus syö pois tämän sähköisen laskutuksen tehokkuutta ja hyvyyttä, eikä se helpota sähköisen laskutuksen käyttöönottoa. Se voisi tarkoittaa sitä, että paperista laskusta ei välttämättä sitten luovuttaisi kuitenkaan. Olemme ehdot, ehdottaneet, että viranomaiset eivät saa kieltäytyä sähköisten laskujen vastaanottamisesta ja näistä teknistä malleista, jotka pohjautuvat kansainvälisille ja eurooppalaisille standardeille. Meillä on oikeastaan ainoastaan yksi kourallinen vain näitä teknisiä standardeja, ja nyt on jo sellaisia teknisiä malleja, joita on käytössä. Esimerkiksi standardointijärjestö, kuten SEN, standardikomia, ISO ja muut, niin tämä tämä semanttinen tietomalli tässä on sellainen malli, jota myös näissä organisaatioissa on käytetty. Se, että käytetään kansainvälisiä standardeja, vastaa käsitystämme alueiden komiteassa, että se sopisi myös juuri julkis- hallinnon mm, alalla käytettäväksi ja GPA-sopimuksen mukaisesti. Myös VTO-jäsenet sekä kaikki EU-jäsenvaltiot ovat mukana tässä. Ja maailmankaupassa maailmankauppa on tärkeää sekä yksityisellä sektorilla että sektorille sektorilla EU:ssa. Kun tekniikka muuttuu nopeasti, tarvitaan myös tukea tälle tekniselle kehitykselle ja jonkinlaista sertifiointijärjestelmää täytyisi olla, jotta nämä standardointiviranomaiset saavat sen sopimaan yhteen äh, semanttisen äh, tietomallin kanssa. Se, että viranomaiset itse joutuisivat tähän äh, neuvotteluasemaan, olisi huonoa. Myös ne, jotka täytäntöön panevat standardia, heille helpottaisi se, jos heillä olisi selkeät suuntaviivat sen soveltamiseen – Teknisen malli, tekninen malli on siis taattava, että se on yhtenäinen. Komission on varmistettava, miten standardia hallinnoidaan ja varmistettava, että lista näistä teknisistä malleista on olemassa ja että tässä ei hukata liikaa aikaa. Teknisen kehityksen on oltava johdonmukaista, mutta samalla tämä nämä tekniset mallit, niiden pitää olla sellaisia, että ne, niitä on testattu käytännössä ja ne toimivat käytännössä. Mitä tulee semanttisen tietomallin aloiden komitea, haluaa myös korostaa, että komission ja muun muassa standardia komitean työ otetaan huomioon neuvostossa. Vuodesta 2007 on tehty senissä töitä, jotta saadaan standardi sekä sähköisellä laskutuksella että myös muille viranomaistiedotteille sähköisesti ja CN ja muut ovat äh, tästä tiedottaneet. Äh, sähköistä viestintää käytetään äh, nyt jo monissa organisaatioissa, myös komissio tätä käyttää. Julkisella sektorilla tämä on tärkeää, mutta myös yksityissektorilla. Ja nyt kun me pyrimme tällaisen end-to-end-hankintoihin. Se on tärkeää koko hankintaprosessin kannalta ja myös, että sähköisesti voidaan laskuttaa. Toinen tärkeä kysymys ja poliittisesta näkökulmasta on tärkeää miten direktiivi sähköistä laskutuksesta astuu voimaan. Alueiden komitea on sitä mieltä, että tarvitaan riittävästi aikaa, että voidaan valmistella hyvä sähköisen laskutuksen käyttöönotto niin, että kaikissa, äh, kaikilla tahoilla, kaikissa viranomaisissa sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ollaan valmiita sen käyttöönottoon. Mutta kun sitten standardia täytäntöön pannaan, tähän mennessä olemme ehdottaneet, että meidän pitää ottaa käyttöön 30 kuukautta eurooppalaiselle standardille eh, siitä, kun tämä semanttinen malli on ilmoitettu ja julkistettu. Mutta mikä sen tekninen malli on sitten, eh, tai mikä sen suhde on kansainväliseen standardiin, jota sitten tullaan käyttämään. Näin luotaisiin paremmat olosuhteet sille, että viranomaiset löytäisivät oikeita teknisiä ratkaisuja standardin käyttöönottoon ja että tätä voidaan testata tätä standardia ja sen toimivuutta. Euroopan parlamentti ja muut varmasti hyötyvät alueiden komitean panostuksesta tähän työhön. Kiitos. Well, thank you very much indeed for... Kiitoksia oikein paljon tästä hyvin hyödyllisestä lausunnostanne. Ja todellakin käyttäjien asiantuntemusta tässä tarvitaan, ja nyt olemme sitä kuulleet. Olemme jo toimittaneetkin lausuntonne kaikille jäsenillemme. En tiedä milloin se ihan muodollisesti hyväksytään, mutta lausuntoluonnoksenne meillä on käytössä. Milloin teillä hyväksytään se virallisesti? 28. marraskuuta, eli nyt prosessi on meneillään, se on ollut valiokunnassa käsittelyssä ja seuraavassa täysistunnossa sitten 28.11. En tiedä kuinka paljon tarkistuksia on tai tulee, mutta alueiden komiteassa ollaan oltu aika samanmielisiä tässä asiassa. Me olemme joutuneet kyhäämään tämän kokonaan aika nopealla aikataululla, mutta tämä on prosessi, missä mm, monet alueet ottavat, ovat ottaneet tähän kantaa. Se on vaikuttanut siihen, että lausunto todella saadaan täysistuntokäsittelyyn tämän kuun lopussa. Kiitos. Well, um, thank you very much. No niin, paljon kiitoksia, että tulit paikalle ja tämä on oikein mieluisa tilaisuus meille kaikille. No niin, nyt sitten komission edustaja Stampa saa sanoa sanottavansa ja sen jälkeen Ele Colin Langen sitten loppupuheenvuoro. Yes, thanks, Mr. Chairman. Maybe first let me... Niin, kiitoksia puhemies. Ehkäpä esittelen itseni, koska olen täällä ensimmäistä kertaa tässä ominaisuudessa. Itse asiassa olen tämän yksikön päällikkönä nyt ensimmäistä päivää. Tämä yksikkö on siis sähköisen laskutuksen direktiivin vastuuyksikkö. Ja on suuri ilo, että pääsin tänne nyt puhumaan tästä mietinnöstä teidän kanssanne ja kiittäisin esittelijä Colin Langenia hänen tekemänsä työn laadukkuudesta ja tietenkin kiitän myös varjoesittelijöitä. Minun mielestäni tästä, tässä ollaan luomassa erittäin hyvää puitteistoa tuleville keskusteluille. Siellä on otettu tärkeitä asioita esille ja hetken päästä annan puheenvuoron kollegalleni, joka on asian parissa jo työskennellyt pitkäänkin ja pystyy sitten ottamaan esille yksityiskohtaisempia asioita. Mutta ihan ensimmäiseksi haluaisin palata tuohon kokonaisvaltaiseen viestiin, minkä haluamme työllämme välittää. Vaikka kyseessä on aika tekninen direktiivi, niin meidän ei pitäisi menettää kokonaisnäkymää siitä, että kyseessä on yhtenäismarkkinadirektiivi. Eli kyseessä on yhteen toimivuus, se on vaikea sana ääntää, tämä interoperability englanniksi, mutta kyseessä on siis ajatus, että järjestelmät toimisivat yhteen siten, että saadaan todellakin sisämarkkinat aikaiseksi. Ei pidä siis unohtaa tätä suurta päätavoitetta, vaikka tietysti täytyy keskustella myöskin yksityiskohdista. Toinen asia liittyy kuluihin ja kulujen säästämiseen. Ne luvut, mitä meillä tässä nyt on käytettävissämme tai tiedossamme, niin kyseessä on kaksi miljoonaa euroa vuositasolla. Eli kulujen säästäminen on tärkeä asia hankintaviranomaisille. Ja siksipä meidän tulevien keskustelujemme keskiössä tulee olemaan tämä ja lisäksi myös aikataulutus. Nimittäin jos emme pysy aikataulussa ja emme ole oikea-aikaisia, niin kulusäästöjä ei tule. Meidän täytyy saada systeemi toimintakykyiseksi ajallaan ja teemme tässä kovasti yhteistyötä ja pitää muistaa, että me menetä todellakaan tai emme unohda tätä ajoitusasiaa. Ja silloin kun teemme standardeiden parissa työtä, niin pitäisi välttää, että ei, ei yritetä kahmaista kaikkea kerralla, täytyy päästä oikeaan, oikeaan tasapainoon. Eli tärkeää nyt on muistaa, kuinka me käytännössä sitten tämän saamme aikaiseksi ja miettiä sitä. Nyt annan sitten puheen vuoron kollegani Bastos Varakille, joka ehkä sitten ottaa esille se kaikkein tärkeimmän, tärkeimmän asian. Myöhemmin voimme keskustella tästä mietinnöstä, mutta me haluaisimme ottaa pari-kolme pääasiaa esille, jotka meidän mielestämme ovat sellaisia, että niistä pitäisi tulevaisuudessa keskustella ja josta, joista meillä saattaa olla joitakin näkemyseroja ja hankaluuksia vielä edessämme. Um. Kiitoksia. Kuten Nikita tässä sanoi, haluaisin korostaa vain muutamaa pääkohtaa, joita mietinnössä olemme tarkastelleet ja haluaisimme kommentoida niitä. Useat kohdat ovat sellaisia, jotka voimme hyväksyä muodossa tai toisessa. Pari asiaa, jotka Colin Langen esitteli myös kokouksen aikana. Yksi on nimenomaan tämä testausvaihe – Monet muutkin varjostelijoistakin mainitsivat tämän. Ja koko tämä yhteensopivuuskäsitys standardin ähm, sisällä ja sen käytännön testaus ennen kuin se sitten ähm, otetaan käyttöön. Ajoitus on sellainen, jonka kanssa komissiolla on hiukan huolenaiheita, nimittäin pitää pitää mielessä, mitä ehdotamme ja mistä puhumme todellisuudessa. Nythän ehdotamme todella eurooppalaista standardia kehitettäväksi. Ja se koostuu luettelosta elementtejä ja näiden elementtien määritelmistä, esimerkiksi yrityksen nimi, arvonlisäverotunnus, osoitetiedot ja kaikki nämä muut rivitiedot. Sitten standardi on saatava sähköiseen muotoon käyttäen jonkinlaista tietokoneohjelmaa. Se tapahtuu joko suoraan, sitten lähettäjän tai palvelun tarjoajan kautta. Se, että standardia testataan, sehän on ikään kuin luetteloasioita. Se on jolla, jossain määrin ongelmallista, koska mietimme, millä tavalla voidaan testata tällaista standardia. Käytetäänkö sitten tai testataanko sitä tietokoneohjelmalla ja mallilla, ja jos sieltä vihreitä löytyy, niin minkä kanssa ongelmia on? Onko ongelmia sen standardin kanssa vai sen tietokoneohjelman kanssa, jolla sitä testataan? Siksi tätä on katsottava hyvin tarkasti, ja toisaalta on tärkeää myös muistaa se, että monet moni asia tässä työssä liittyy niihin teknisiin spesifikaatioihin standardeista, joita on jo käytössä, ja standardointikomitean työhän merkitsee jo monia testejä ja mm, tarkistuksia ja varmistuksia standardityö, standardointityössä. Miten tämä kaikki voidaan sitten testata? Se on toisaalta hyvin yksinkertainen asia, mutta toisaalta, kuten sanoin, se vaatii sitä, että se jollain tavalla sitten saadaan sähköiseen muotoon käyttäjien taholla. Kun, katsoin, kun olen nyt todennut näin ja katson sitten olemassa olevien kansallisten standardien yhteensopivuutta tai yhteen toimivuutta, niin täytyy muistaa se, että standardi, jonka haluamme standarditikomitean kehittävän, niin se ei ole sellainen standardi, joka varmistaa, että muut kansalliset standardit ovat yhteen toimivia, vaan nyt halutaan varmistaa, että kansalliset järjestelmät ovat yhteen toimivia, ei standardit sinänsä. Ja tämä on instrumentti, jonka pohjalta käyttäjät voivat sitten kehittää ähm, tietojärjestelmiä, joiden kautta voidaan varmistaa yhteentoimivuus. Se standardi sinänsä ei varmista yhteentoimivuutta, vaan se on ohjeistus käyttäjille, jotka voivat sitten varmistaa sen, että niiden, heidän järjestelmänsä ovat yhteen toimivia tai että niiden yhteen toimivuus ainakin helpottuu. On siis muistettava tarkalleen, mistä tässä puhutaan loppujen lopuksi. Mitä tulee sitten näiden elementtien listaan ja täytäntöönpanosäädöksiin, ne mainittiin tässä mietintötekstissä ja alueiden komitean kommenteissa myös tämä luettelo syntakte, syntakseista. Sitä ei, se on mielestämme yhdenmukainen sen tavoitteen kanssa, että kustannuksia vähennetään ja toimivuus varmistetaan. Ja olemme avoimia sen suhteen, voimme harkita sitä, mitä tulee sitten näihin täytäntöönpanosäädöksiin, jotta voidaan tarkistaa standardia ja sitä listaa tai luetteloa tai jopa standardin hyväksymiseen, niin mielestäni haluaisimme korostaa tältä osin sitä, että seuraamme hyvin läheisesti standardointiasentuksen tekstiä. Siinä sanotaan, että standardi sellaisena kuin joku standardointitaho sen tekee, julkaistaan virallisessa lehdessä ja tämä on myös meidän menettelytapamme. Ja pitää pitää mielessä, että tämä saataisiin voimaan niin nopeasti kuin mahdollista ja että kustannukset pysyvät kurissa. Se on lähestymistapamme komissiossa direktiiviehdotuksen myötä, jotta vältämme kaikki viivästykset. Kuitenkin ymmärrämme se, sen, että tässä nyt toinen lainsäätäjä haluaa olla mukana ja osallisena tässä prosessissa ja katsomme, millä keinoin voimme äh, saada teidät mukaan tähän työhön. Jos katsotaan standardointia, asetusta artiklaa 11 ja joku täällä sen mainitsikin, mahdollisuus esimerkiksi äh, viralliseen vastineeseen tai tällaiseen vastalauseeseen standardille on olemassa täytäntöönpano mm, säädösten lisäys. Tämä standardi on jotain lisä, lisänä sille perustandardiasetukselle ja sitten vielä lisäaika ja mahdollinen viivästys. Näiden kautta pääsenkin viimeisen kohtaan, eli nimenomaan tämän ajoitukseen. Kuten sanottua jo, kuten Nikita sanoi, haluamme että tarjoajat voivat käyttää sähköistä laskutusta niin halvalla ja niin nopeasti kuin mahdollista, jotta postaan kaikki esteet, että voidaan varmistaa, että jos investointi tehdään, niin se voidaan tehdä riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa ollaan. Tämä on sisämarkkina-asia ja haluamme varmistaa, että se saadaan niin nopeasti kuin mahdollista toimintaan. Kuitenkin huomaamme, ja huomioimme sen seikan, että ei voi olla takeita siitä, milloin standardi todella saadaan käyttöön. Kun olemme keskustelleet ennen keskusteluissa standardointikomitean kanssa ja muiden standardointi-ihmisten kanssa, olemme saaneet palautetta sille, että standardi voidaan saada pystyyn aika nopeastikin. Ja tältä pohjalta ehdotimme tätä 48 kuukautta, joka mielestämme olisi mahdollistanut sen, että standardia valmistellaan kaksi vuotta ja sitten kaksi vuotta täytäntöön panemiseen. Kuitenkin mitään takeita ei ole sen, ähm, senin standardi äh, kehitysprosessi on aika pitkällinen ja siinä on paljon asiantuntijoita mukana, niin että täytyy olla aika joustava sen suhteen, miten esimerkiksi transponointi sitten suoritetaan. Komissio äh, on avoin harkitsemaan eri menetelmiä. Silti se, että jaettaisiin nyt keskusviranomaisten ja muiden viranomaisten välillä tämä asia niin kuin kahtia, niin se ei ole mielestämme välttämätöntä. Olemme saaneet sellaista palautetta, että laskutuksen täytäntöönpano, että että se olisi yhtä monimutkaista kuin internetyhteyden äh, luominen tai internetsopimuksen tekeminen. Joissain maissa sähköinen laskutus on saatu läpi ajattua kuudessa kuukaudessa esimerkiksi. Niinpä palatakseni aikaisemmin mainitsemani asiaan standardi on luettelo asioista ja niiden määritelmistä, emmekä näe tarvetta jakaa tätä ajoitusta nyt kahtia keskusviranomaisten ja muiden viranomaisten välille. Mielestämme tämä standardi voidaan saada pystyyn aika nopeasti ja aika yksinkertaisesti. Ei tarvitse luoda sille erityisiä järjestelmiä. Meillä on hyviä markkinoilla olevia järjestelmiä jo. Ja jos joku järjest- eh, kehittää asian nollasta, niin onko se paras, parasta resurssien ja ajan käyttöä? Mielestämme on tärkeää eh, pitää tässä niin tiukka ja lyhyt aikataulu kuin mahdollista ja välttää kaikkia monimutkaisuuksia. Ehm, ja sille on varmasti hyviä mahdollisuuksia. Tässä varmaan meiltä kaikki. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Kiitoksia paljon molemmille komission edustajille ja erityisesti komission edustaja Stampalle lämpimät tervetuloa toivotukset. Toivottavasti päästä tänne vielä tulevaisuudessakin monta kertaa, eikä pelkästään nyt ensi ensi ensivierailulle monista muistakin aiheista. No nyt sitten Colin Langen, haluaisitko vetää yhteen keskustelun ja vielä kertoa aikataulusta? Niin, niin ehkä voisin vielä palata pariin kohtaan ja selventää niitä ja ehkä vähän selventää näitä väärinkäsityksiäkin. Direktiivissä on kirjattu, että 48 kuukautta on aikaa, ja nyt täytyy sitten miettiä, miten tämä toteutuu, kun jos siitä tehdään sitova. Komissio katsoi, että 12 kuukautta tarvitaan tähän, en nyt tiedä mikä tässä oli perusteena, ja sitten 30 kuukautta on varattu jäsenvaltioille. No se vaikutti ihan järkevältä. Ja nyt sitten on sanottu, että ei kaksi, toista vain 30-36. Eli tässä on tämä aikataulu, mutta sitten tämä täytäntöönpanokausi onkin nyt sitten lyhentynyt. Ja meillä pitäisi olla nyt jonkinlainen vähimmäis täytäntöönpanokausi kansallisella tasolla. Ja jos sen tähän pystyn, eli jos CEN on tämä lyönyt lukkoon ja se on kokeiltu ja sitten pidetään kiinni näistä määräajoista, 48 kuukautta, ja, jota komissio on ehdottanut, niin sitä ei pidä turhaan enää pidentää. No, tässä pitää no, toimia nopeasti, mutta ei voi olla kuitenkaan niin, että loppukäyttäjä kärsii tästä, eli PK-yritykset ja pienet ja keskikokoiset hankintaviranomaiset. Tämä aikataulupaine on aika kovaa, mutta tämä liittyy tietysti myöskin siihen, että komissiossakin on ollut erimielisyyksiä siitä, mitä tällä sähköisellä laskutuksella halutaan saada aikaan, pitäisikö se olla sitovaa ja to- toimiiko se vain niin, että tässä on tämä toinenkin kysymys, eli käytännön kokeilu, eli olen täysin avoin sen suhteen. Jos se ei on mahdollista, koska sen oma väline otetaan tarkasteltavaksi kansallisten asiantuntijoiden kanssa, niin se ei ole mikään ongelma. Ei voi olla niin, että ainoastaan tekninen puoli toimii ja sitten tätä ei yhdistetä siihen, mitä myöhemmin pitää tehdä. Eli tässä on huomattavia ongelmia ja täytyy sanoa, että olin 16 vuotta pormestarina yhdessä kaupungissa ja tiedän kyllä, mitä kaikkea siellä tapahtuu, kun ajatellaan teknisiä toteutusmenettelyitä käytännössä ja meidän täytyy pitää tätä silmällä, eli sekin on pidettävä kurissa. No sitten kuuntelin mielenkiinnolla myöskin alueiden komitean lausuntoa. Tästä sitten marraskuun lopussa tehdään lopullinen päätös siellä ja olisi hyvä, jos saisimme sen nopeasti käyttöömme. Voimme sitten ottaa nämä huomioon, kun 16.12. keskustelemme tästä. Ja varmaan löydämme jotain tapoja edetä tässä järkevästi. Ja varjoesittelyille ja muillekin haluaisin sanoa, esimerkiksi komissiolle, että me katsomme, että tämä tie on oikea, mutta sen pitää olla täysin avoin myöskin loppukäyttäjän kannalta. Tässä ei saa aika kulua ihan loputtomasti, mutta meidän täytyy siis toimia niin, että jos meillä on väliaskeleita, niin meidän täytyy todeta, että tässä on 12-18 kuukautta aikaa ja sen jälkeen tämä aika alkaa sitten juosta. Tämän suhteen on avoin. Ja sitten puhuttiin myöskin siitä, että kun aikataulu on näin tiukka tämän mietinnön osalta, niin meidän täytyy myöskin katsoa näitä oikeudellisia kysymyksiä. Tiedän, että tähän liittyy vähän hankaluuksia sen jälkeen, kun tämä esitys julkistetaan, mutta meidän täytyy katsoa, miten oikeudellisesti toimitaan tässä asiassa. Meidän täytyy katsoa, että jos tässä tulee oikeudellisia ongelmia, niin miten ne sitten hoidetaan. Kiitos. Maistus. Ainakin useimmat niistä. Oikein paljon kiitoksia. Eli tarkistusten jättämisen määrä aika 14. päivä marraskuuta ja sitten me käsitellään yhdessä kompromissiehdotusten kanssa 16. päivä ja sitten 17. päivä paketti hyväksytään. Ja ajatuksena on, että jos valiokunnassa päästään asiasta yhteisymmärrykseen, ja en tiedä onko neuvoston edustaja paikalla, mutta toivottavasti sekin edistyy asiassa, niin että pääsemme sitten avaamaan keskustelut myöskin neuvoston kanssa, jotta saisimme sopimuksen viimeistään helmikuussa aikaiseksi. Tämän ehdotuksen nyt sitten esittelen muodollisesti. Ja minun mielestäni olemme tehneet oikein hyvää työtä tässä, tässä aihepiirissä ja olemme saaneet Colin Langen lisäksi myöskin paikallishallinnosta hyviä edustajia. Kiitän Larsen ja alueiden komiteasta, että hän oli paikalla. Ja näillä sanoin suljen sitten tämän asia, päätän tämän asiakokonaisuuden ja siirrymme keskustelemaan sähköisestä viestinnästä sisämarkkinoille. Ja minä satun olemaan nyt sitten esittelijänä, joten jos sopii, niin johdan täällä puhetta oman mietintöni osalta. Tässä on vieressä kollegakin, mutta varmaankin onnistumme hoitelemaan tämän asian tällä tavalla. Eli Anthem Whelan on aivan loistava aikaisesti täällä paikalla ihan oikeaan aikaan. Hän pääsee osallistumaan keskusteluun. Hän on yksi niistä tärkeimmistä hahmoista tämän ehdotuksen takana. Eli annamme näiden kahden henkilön riisua takkinsa ja istuutua paikoilleen. Bastos, onko hän täällä paikalla? Hän on siis varjoesittelijän ja Kreutzmann on myös. Vernio ei ole paikalla. Onko Gebhardt? Gebhardt, onko, löytyykö paikalta? Evelin, oletko täällä? Right, are we ready to make a start? No niin, olemmeko valmiita käynnistämään tämän asiakokonaisuuden? pyytäisin Eveliniä kertomaan, että tuleeko kukaan sosialistien puolesta paikalle tätä mietintöä käsittelemään. No niin, kuka tahansa sitten haluakin kommentoida, saa siihen varmasti tilaisuuden. Eli haluaisin, että tänään iltapäivällä nyt hahmotellaan jotakin yleisiä asia kokonaisuuksia tai ajatuksia. Yritän tässä esitellä niitä teille sen mukaan, mitä olemme varjoesittelijöiden kanssa keskustelleet. Niin, odotellaan tässä vielä hetkonen. Niin, kävin jo keskustelua varjoesittelijöiden ja heidän edustajiensa kanssa. Ja tiimi, joka kanssani tekee työtä, on Hart, Konkel, Verhoeven muun muassa, ja me olemme saaneet oikein vahvan tiimin työstämään asiaa, johon ei ole paljon aikaa. Ja lupasin, että 7. marraskuuta lausuntoluonnos olisi valmis. Olemme valmistelleet asiaa ja me haluamme, että vastuuvaliokunta saisi ne elementit tietonsa, mihin meidän työmme perustuu, eli oikeuksien ja yleispalveluiden direktiivi Eli vastuuvaliokunnan täytyisi, pitäisi, täytyisi ymmärtää oikein tarkasti komission ehdotuksen suhde näihin kahteen direktiiviin. Ja vastuuvaliokunnan edustajana minun velvollisuutenani on olla todella todella tarkkaavainen tämän suhteen. Minä en ole ihan varma, että komissio oli ottanut huomioon kaiken sen, mitä alkuperäiseen ehdotukseemme olimme laittaneet. Huomaan siellä hieman puutteita ja olen käynyt läpi ihan taulukon muodossa nämä asiat ja voin toimittaa ne komissiollekin. Ja tämä oli hyvin tärkeä prosessi koko tässä asian käsittelyssä. Mutta ennen kuin puhun asiasta yksityiskohtaisemmin, kertoisin valiokunnalle, että meillä on nyt olemassa sopimus työmetodista meidän ja teollisuusvaliokunnan eli vastuuvaliokunnan välillä, koska komissio on laatinut asetuksen, joka sisältää käyttäjien oikeuksiin koskevista muutoksista ja myöskin muutoksista, jotka vaikuttavat, kolme, vaikuttavat kolme muuhun direktiiviin, eli puitedirektiivin, joka on myös teollisuusvaliokunnan vastuu, vastuulla. Ja me ehdot, tai minä ehdotimme, että me vastaisimme käyttäjien oikeusdirektiivin asioista. Ja itse asiassa saimmekin tämän melkein kokonaan aikaiseksi. On joitakin asioita, jotka liittyvät palveluiden, palveluiden laatuun ja nettiver, nettineutraaliuteen, verkkoneutraaliuteen. Palaan siihen myöhemmin. Ja meidän sovittelijanamme on Leene, joka on laatinut siitä hyviä ajatuksia, mutta siellä on vain yksi AI-lause itse asiassa. Uskon, että tästä minä ja Castillo Vera, varmasti teemme vielä yhteistyötä. Tämä on tärkeä asia saada valmiiksi. Puhuisin nyt, niin en halunnut puhua paljonkaan yksityiskohdista. Varmaankin joitakin yksityiskohtia voidaan ottaa esille, mutta haluaisin ensin tässä käydä läpi näitä yleisiä periaatteellisia asioita. Uskon, että varjoesittelijät ovat samaa mieltä kanssani ja voivat sen vahvistaa julkisesti tänään, jos niin haluavat siitä, että ette varmaankaan ylläty siitä, kun kerron teille, että tämä koko asia, asian käsittely kuluttajan oikeuksien suojelemiseksi on ollut sen suuntaista, että komission ajatus harmonisoida sähköisen viesti, sähköiseen viestintään liittyvät kuluttajaoikeudet ei, ei ole jotakin sellaista, jota minä pidän, pidän ollenkaan soviljaana kävimme pitkällistä keskustelua komission kanssa tällaista täydellisestä yhdenmukaistamisesta. Me emme hyväksyneet sitä, eivätkä kuluttajajärjestöt sitä hyväksyneet, eivätkä jäsenvaltiot. Ja erityisesti tässä on kyse, kyseessä sähköinen viestintä kiistakapulana. Nimittäin kuluttajat voivat hyvin nopeasti joutua epäedulliseen asemaan, kun tehdään innovaatioita. Ja kun tehdään hyvin yksityiskohtaisia ja rajoittavia ja keskitettyjä sääntelytoimia, niin en usko, että tällaiset toimet ovat kuluttajan edun mukaisia pitkällä aikavälillä. Joitakin etuja voi toki syntyä siitä, että on johdonmukaista lainsäädäntöä. Ja minun mielestäni tämä puitteisto laadittiin jo vuonna 2009 tehdyssä ehdotuksessamme, mutta minun mielestäni on tärkeää, että meillä pitää olla vahva kansallinen lainsäädäntö, joka toimii paikallisten olojen ja markkinatilanteiden mukaan, koska jäsenvaltiot ovat erilaisia keskenään. Kansallisten lainsäätäjien pitäisi siis pystyä menemään pidemmälle niiden määräysten, ja niiden määräysten yli, jotka näissä harmonisoiduissa asetuksissa on määritetty. Ja tämä on tekemiemme ehdotusten, tarkistusehdotusten ytimessä. Nimittäin tämä on ollut tämän valiokunnan linjan, tai yleinen linja koko ajan. Ja sitten toinen asia, joka on lähes yhteydessä ensimmäiseen, on se, että juuri tästä syystä meillä on riippumattomien lainsäätäjien verkosto, joka on lähellä markkinoita. Ja koko ehdotus, joka koskee näitä äh, riippumattomia säätely, sääntelijöitä, oli tämän valikunnan 2009 vuonna tekemän ehdotuksen äh, ytimessä, enkä näe mitään syytä, miksi tätä ajatusta pitäisi vesittää. Minun mielestäni jotkut komission ehdotuksista tuntuvat tekevän juuri tämän, eli vesittävät 2009 vuoden ehdotustamme. Äh, Näin, että Berekissä tilanne on jo menossa siihen suuntaan, mutta minun mielestäni se, että lainsäätäjät tekevät läheistä yhteistyötä ja jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan, on tärkeää. Ja minun mielestäni yksityiskohtaiset standardit ja, ja tällainen harmonisointu lainsäädäntö on oikeassa muodossaan käytössä. Enkä myöskään haluaisi antaa komissiolle täytäntöönpano säädöksin muuttaa tämän niin sanotun harmonisoidun säännöksen tai asetuksen määräyksiä. Ja sen takia me otimme aivan ensimmäiseksi alun alkaenkin käyttöön otimme käyttöön tämän eh, Euroopan telealan sääntelyviranomaisten ryhmän Berekin. Ja kuluttaja oikeus direktiivin tiimoilta. Muistan, että tarkalleen viisi vuotta sitten, kun tarkasteltiin tätä ehdotusta, Gebhardt varmasti muistaa sen oikein hyvin, ja silloin muun muassa arvioitiin komission tekemää vaikutusarviointia aika yksityiskohtaisestikin, koska komissio ehdotti, että yhdenmukaistettiin täysin nämä oikeudet. Ja kun me sillä perusteella sitten arvioimme komission vaikutusarvioita, arviota, niin emme saaneet ollenkaan samanlaista käsitystä kuin komissioasiasta. Nimittäin heidän vaikutusarvioinnista ei mielestäni löytynyt minkäänlaista tukea sille, että sisämarkkinat kehittyisivät sen myötä, että meillä olisi hyvin jäykkä ja yksityiskohtainen Mm, soveltamiskäytäntö tällaiselle muodolliselle sääntelytyökalulle. Ja senpä takia pyytäisin teitä tarkastelemaan erittäin huolellisesti näitä ajatuksia. Minun mielestäni jotkut komission säädösehdotuksesta ovat aivan liian yksityiskohtaisia, suorastaan mikrohallinnointia koskien kuluttajien oikeuksia. Minusta se on täysin asiatonta. Ja tähän liittyy tietysti se ajatus tai fakta, että 2009 vuoden alkuperäisessä ehdotuksessamme me merkittävästi lisäsimme kuluttajien oikeuksia monilla aloilla, joita komission ehdotuksesta ei löytynyt. Eli en millään muotoa ole palaamassa nyt tähän tilanteeseen, koska silloin meillä oli esimerkiksi määritelty määritelty sopimusehdot, maksimisopimusehdot esimerkiksi, ja se oli meidän ehdotuksemme silloin. Mutta meidän täytyy varmistaa, että täytäntöönpano vaihe toimii. Se on aivan keskeinen vaihe. Ja komission mielestäni aivan oikeassa, kun se toteaa, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön tehokkaasti sitä ehdotusta, minkä 2009 vuonna teimme, mutta minun mielestäni me, me olemme, olemme osoittaneet kyllä selkeästi, että meidän pitäisi tehdä lainsäädäntöehdotus näiden asioiden täytäntöön panemiseksi, joita ei ole vielä täytäntöön pantu. Ja sitten vielä asia, joka on äärimmäisen vaikea, nimittäin se koskee tämän ehdotuksen eh, soveltamisalaa. Täytyy sanoa, että olen äärimmäisen yllättynyt, että komissio näyttäisi ehdottavan, jos nyt ymmärrän tämän sanamuodon oikein, että täällä on aikamoinen määrä ehdotuksia kuluttajiin liittyviä ehdotuksia, joita pitäisi soveltaa kaikkiin liikkeen harjoittajiin, kaiken kokoisiin. Ja minun mielestäni se ei ole millään tavalla asianmukaista minun mielestäni on aivan selkeästi perusteltu jo, että suuret liiketoiminnan käyttäjien suurten, su, tai tällaiset suuret liiketoimijat, operaattorit eivät tarvitse minkäänlaista tämmöistä suojelua. Mutta huomauttaisin, että se, mitä alkuperäisessä ehdotuksessamme teidän tuellanne teimme, ja josta neuvottelimme myöskin jäsenvaltion valtioiden kanssa oli se, että annoimme joustavuutta kansallisille lainsäätäjille soveltaa kuluttajaoikeuselementtejä pieniin yrityksiin. Eli tämä mahdollisuus heille annettiin. Jos siis tämän, tämän liiketoimialan käyttäjät niin vaativat tai pyytävät, tämä oli se sanamuoto. Eli kansallisten Kansallisten lainsäätäjien täytäntöönpanotoimet ovat nähtävissä tuolta Berekin laatimasta raportista. Nimittäin ymmärrän kyllä, että jotkut pikku, pienet yritykset haluavat käyttää hyväkseen näitä tiettyjä ehdotuksia, mutta minun mielestäni tätä asetusta ei ole minkäänlaista järkeä laajentaa kattamaan kaiken kokoisia yrityksiä, niin kuin komissio ehdottaa. Ja sitten haluaisin nämä niin, nämä ovat näitä käsitteellisiä asioita, jotka haluaisin tässä teille esittää. Ja nämä oikeastaan hahmottelevat tekemieni tarkistusehdotusten sielua ja sydäntä. Ja ehkä joitakin yksityiskohtia poistaessani tästä, tästä komission ehdotuksesta, tai kun näin olen tehnyt, niin se ei, sen tarkoituksena ei ole millään tavalla vähentää kuluttajien oikeuksia. Ja jos komissio ehdottaa kesk- keskitettyä lainsäädäntöä, niin silloin se täytyy tapahtua sellaisen sääntelyn avulla, joka on lähellä markkinoita ja jossa uusien kehityskulkujen ja kilpailu, kilpailuun liittyvien tekijöiden ja teknologisten tekijöiden ö, vaikutukset otetaan huomioon, koska paikallistasolla nähdään ne kehittyvät ongelmat. Ne nähdään siellä kentällä digitaalisen, digitaalisten yhteismarkkinoiden tai sisämarkkinoiden kentällä. Ja tällä tavalla saadaan säätely keskustasolta toimimaan tehokkaasti. Nämä ovat niitä periaatteita, joita haluaisin työstää eteenpäin. Sitten haluaisin erityisesti mainita vielä jostakin, josta haluan kuulla myöskin kollegoilta, nimittäin verkon neutraaliudesta. Se ei ole kovinkaan hyvin määritelty käsite ja viime kerralla kun Roberta Viola, Roberta Viola pyyrin, pyysin määrittelemään tämän sanan, niin hän siitä kieltää, kieltäytyi viimeisimmän vaikutusarvioinnin yhteydessä. Ja minun mielestäni tämä on hieman häiritsevää, nimittäin jos emme pysty oikeudellisella tasolla määrittelemään, mikä tämä käsite on, niin emme oikeastaan tiedä, mistä tässä puhumme. Ja muistuttaisin kaikkia siitä, että mehän olemme jo laatineet säädöksiä kansallisille lainsäätäjille tai määräyksiä siitä, miten käsitellä syrjinnän, syrjintää estävää, tai sy, sy, miten käsitellä ää, syrjivää toimintaa ää, digitaalisilla sähkö, sähköisen viestinnän markkinoilla. Nämä Nämä asiat ovat edelleen avoimia ja Berekissä on todettu, että nämä ovat todellisia kysymyksiä, merkittäviä kysymyksiä. Kysymys kuuluu, että ennakoimmeko tällä uudella säännöksellä pääsevämme eteenpäin, jotta voisimme antaa lainsäätäjille sellaisia työkaluja, joilla päästään todella eteenpäin, vai annetaanko heidän käsinsä jotakin sellaista, minkä vaikutuksia emme pysty arvioida. Komissio on ottanut aivan uudenlaisen käsitteen tässä nyt käyttöön juridiselta kannalta katsottuna, ja minusta tuntuu aina, että meidän pitäisi kiinnittää tarkasti huomiota näihin uusiin määritelmiin, jotta voisimme varmistaa, että puhumme samaa kieltä ja ymmärrämme, mistä puhumme, mitä ne ongelmat ovat. Minun mielestäni meidän täytyy tarkastella näitä, näitä näitä olemassa olevia ehdotuksia. Mutta kun tämä ehdotus nyt on tehty nimenomaan asetuksen muodossa, niin en usko, että tämä on millään tavalla se oikea tapa toimia. Ja uskon myös, että koska me olemme muuttuvilla markkinoilla, ja kun asioita tulee eri aikoina, eri paikoissa esiin erilaista vauhtia, niin lainsäätäjät hän jo olemassa olevia suuntaviivoja soveltavat ja meidän täytyy ymmärtää, kuinka se tapahtuu ennen kuin asetamme minkäänlaista pakkopaitaa lainsäätäjille siitä, miten tulevaisuudessa pitäisi toimia. Ja komission pitäisi nyt miettiä sitten omaa muotoiluaan tämän asian suhteen. Valitettavasti Christian Engström ei ole paikalla, hän on asiassa ekspertti, mutta katson nyt tässä kovasti varjoesittelijöitteni puoleen, jotta he voisivat hieman tarkemmin hahmotella näitä esittämiäni yleisiä ajatuksia ja lähestymistapoja. Nyt en todellakaan vielä aio tässä käydä yksityiskohtia läpi, koska vielä työstämme niitä, mutta voin sanoa, että paljon on analysoitu varjoesittelijöiden kanssa ja meillä on iso kasa asiakirjoja, joista olemme laatineet itse omat taulukkomme ja verranneet sit niitä siihen, mitä komissio on tehnyt. Ja lainsäätäjät ovat sanoneet sanansa myöskin, niin ikään kuluttajajärjestöt ja muutkin tahot, ja näitä kommentteja tarkastelemme, mutta olisin kova, kovasti iloinen, jos varjoesittelijät sanoisivat kantansa siihen, ovatko he samaa mieltä yleisistä huomioista koskien harmonisointia erityisesti. Ja katsotaanpa, saataisiinko tähän ehdotukseen jonkinlaista merkittävää kehitystä aikaiseksi. Ja sitten ihan lopuksi sanoisin, että olisi kaiken kaikkiaan parempi, jos me voisimme käsitellä näitä kuluttajaoikeus elementtejä olemassa olevien direktiivien puitteissa. Se tapahtuisi nopeammin, vaikuttavammin, tehokkaammin. Ja minun mielestäni se ei millään tavalla vesittäisi sitä, mitä komissio haluaa ehdotuksellaan tehdä. Kun nämä elementit otetaan ö, suurempaan ja monimutkaisempaan sääntelykehykseen mukaan, niin se on, se on se, se, se kannuttaa tilannetta. Ja sitten tästä verkkovierailuasiasta, Kasti jo asiasta on maininnutkin. Minun mielestäni Tämä ei ole se hetki, jolloin asiaa saadaan vietyä eteenpäin. Siinä menee varmasti ainakin yksi vuosi vielä aikaa ennen kuin roaming etenee. Yleinen ajatus siitä, että meidän pitäisi tehdä jo verkkovierailuasetuksen muutoksia tässä vaiheessa, kun vasta vuoden päästä se alkaa olla loppuvaiheessaan, on huolea, huolta äh, aiheuttava asia. Meidän ei pitäisi millään tavalla vähentää painetta tämän roaming-asian suhteen, mutta minun mielestäni sen asian suhteen ollaan tekemässä jo työtä. Minun mielestäni pitäisi varmistaa sen sijaan, että olemassa olevat asetukset ja säädökset pannaan täytäntöön vuoden aikana asianmukaisesti ja sen jälkeen vasta päästettäisiin, päätettäisiin, tehdäänkö jotakin uusia sääntelytoimia, koko, koska koko roaming-markkinat ovat valtavan mullistuksen ja kehityksen kourissa. Monet monilla on jo tällaisia verkkovierailupaketteja käytössään ja minun mielestäni tilanne olisi, olisi hyvä jättää tilanne tälleen tässä vaiheessa. Mutta edes Del Castilloa kuulen tästä asiasta mielelläni, erityisesti koskien tekstiviestejä kuluttajille ja ö, sopimuksia edeltäviä tietoja ja mainostusta ja niin edespäin. Joten kiitoksia paljon nyt kärsivällisyydestä, niin hyvät kollegat, ja mielelläni kerron tai annan itse asiassa varjoesittelijöilleni puheenvuoron seuraavaksi. Niitä on muutamakin, ja sitten kuka muu tahansa haluaa keskusteluun osallistua, voi niin tehdä. Thank you very much. Kiitokset. Ensin haluaisin kiittää esittelijää Harboria Suuret kiitokset analyysityöstä ja selkeydestä lähestymistavassanne ja olen kiitollinen siitä, että varjoesittelijät pääsivät työhön mukaan ihan alusta pitäen tässä lainsäädäntöpaketissa. Valiokunnassa meillä on ollut mahdollisuus jo useaan otteeseen tutkia vaikutusten arviointia komissiolta. Sehän on perustavaa laatua oleva tälle ehdotukselle ja olemme ilmaisseet myös huolenaiheemme sen mm, aikataulutuksesta ja ymmärrän, että vaikutusten arviointi tehtiin, jotta voidaan perustella, että on kiireellistä äh, hyväksyä lainsäädäntöä tällä alalla. Ja haluan tehdä selväksi, että tämä ei ole kanta, jota Euroopan parlamentti voi tukea. Nimittäin Tämä ehdotus on saanut oikeastaan yksimielistä kritiikkiä kaikilta eri tahoilta. Suuret ja pienet ö, yrittäjät ja, ja yritykset ja toisaalta viranomaiset ja hallitukset myös. Oli utopistista ajatella, että tämä menisi ensimmäisessä käsittelyssä läpi toimikauden loppuun mennessä. Ja jopa komissaari Gross on todennut, että hän pitäisi sitä tärkeänä. Vaikka komissio pitää tätä kiireellisenä, niin se ei saisi ennakoida kuitenkaan analyysityön tuloksia. Analyysi on tehtävä kunnolla näistä toimenpiteistä, joita ehdotetaan Euroopan neuvosto 24-25.10. käsitteli digitaalistrategiaa kokouksessaan ja oli samoilla linjoilla – tästä asiasta. Kohdassa viisi päätelmissään se totesi, että tarvitaan syvällistä analyysiä, jotta tämä saadaan oikea-aikaisesti hyväksytyksi. Näin ollen olen samaa mieltä oman esittelijämme kanssa. Nyt juuri haluaisin korostaa muutamia asioita. Ensinnäkin verkkovierailuasia. Olen tästä vähän kahta mieltä ja hiukan hämilläni nimittäin komissio on meille kertonut asioista ja sitten tiedotteita syyskuun alusta lähtien on julkaistu. Ja minulle jäi sellainen vaikutelma, että tämä koko esitys saa verkkovierailut loppumaan, mutta nyt vaikuttaa siltä, että tätä näin ei tässä lainsäädäntöaloitteessa olekaan. Ainoastaan ensimmäinen poistuu se verkkovierailun aspekti, että joudu maksamaan lisää siitä, kun vastaanottaa puheluita ulkomailla. Mm, kun taas on ulkomailla ja lähettää vaikka tekstiviestin tai soittaa, niin edelleen verkkovierailumaksut pätevät. Komissio ei siis vähennä kustannuksia näillä aloilla eikä laita operaattoreita maksamaan näitä ylimääräisiä kustannuksia ja näin helpota kuluttajien asemaa. Niinpä kuulostaa nyt siltä, että, että tässä sanotaan, että siitä ei saa velottaa enempää kuin 5 senttiä, mutta kuluttajat varmasti pettyvät tähän maksujen muutoksen lisäksi komissio vain kannustaa tällaiseen vapaaehtoiseen verkkovierailumaksujen pienentämiseen niin, että ne vastaisivat kansallisia maksuja vuoteen 2016 mennessä. Ehdotus, jonka parlamentti laati, on varmasti kunnianhimoisempi verkkovierailujen maksujen suhteen. Eikä se varmasti ole monimutkaisempi kuin se, mikä meillä nyt jo on alusta pitäen oma ryhmäni, kansanpuolueen ryhmä, on puoltanut sellaista lainsäädäntöä, jossa, joka olisi kunnianhimoinen omassa poliittisessa ryhmässä, niin olemme sitä mieltä, että jos me sääntelemme näitä markkinoita ja haluamme kilpailukykyiset markkinat, niin tälle pitää tehdä jotain. Verkkovierailut maksavat, vaikka verkkovierailu ei enää olekaan niin kallista kuin miltä se vaikuttaa, mutta se, että lainsäädännön keinoin poistettaisiin verkkovierailu, se vaikuttaisi operaattoreiden toimintaan, niin ne kompensoisivat varmasti tätä mm, menetystä, tulon menetystä jollain muulla tavalla, esimerkiksi laskuttamalla muista palveluista ja laskuttamalla ähm, epäselvästi. Avoimuus siis vähentyisi laskutuksessa. Toiseksi vastustan myös sitä, mitä sanottiin kuluttajan oikeuksista. Kuluttajan oikeuksien osalta mielestäni esitys on oikeastaan tyydyttävämpi, koska se suojelee kuluttajia joiltain menettelytavoilta, joita operaattorit käyttävät esimerkiksi tällaisen pitkän aikavälin sopimukset, että mm, komissio on halunnut tässä suojella kuluttajia, mutta sitten on sellaisia sääntöjä, esimerkiksi tämä numeroiden kännykkänumeroiden siirrettävyys. Jos me nämä toimenpiteet korvaamme jollain muulla, niin niitä on parannettava ja niiden on oltava yhdenmukaisia olemassa olevien standardien kanssa. Sitten korvaukset ja kuluttajien suoja. Maksimiharmonisointi ei välttämättä takaa hyviä käytänteitä ja lisää innovaatiota – meidän on varmistettava se, että meillä on yleinen periaate, jota noudatetaan, mutta täytyy olla myös mahdollista eh, sisällyttää siihen tietty määrä joustavuutta kansallisella tasolla ja se suojelisi kuluttajia paremmin kuin tällainen kansainvälinen lähestymistapa. Ja se on mielestäni myös Euroopan sääntelijän lähestymistapa. Mitä tulee sitten verkkoneutraaliuteen, se on juuri se aihe, jos, eh, joka oikeastaan puuttuu eniten tästä ehdotuksesta ja joka on myös herkkä äh, luonteisin. Äh, komissio on ottanut hyvin selkeästi kantaa puoltaen sitä, että emme tarvitse ähm, net, verkkoneutraaliudesta erityistä lainsäädäntöä. 2011 huhtikuussa tiedonannossaan komissio harkitsi, että äh, lakia tulisi säätää mutta BEREK sitten 2012 viime vuonna toukokuussa totesi, että paras instrumentti olisi kuitenkin suositusmuotoinen, eli ei sitova suositus. Euroopan kansanpuolueen ryhmä on samoilla linjoilla. Se on sitä mieltä, että olemassa olevan lainsäädännön soveltaminen riittää kattamaan myös ne rikkomukset, joita tehdään verkon neutraaliutta vastaan. Komissio ei ole ottanut huomioon Euroopan parlamentin toistettua kantaa ja niitä ehdotettuja menetelmiä, joilla varmistetaan, että verkon neutraalius saadaan lainsäädäntötekstiin. Sitä emme voi hyväksyä. Tällainen puute tarkoittaa sitä, että meillä on niin paljon ylilyöntejä, että se periaate, jota haluamme säädellä oikeastaan, häiriintyy tässä eli että poikkeuksista tulee tässä normi. Tähän mennessä esimerkiksi internetyhteyden saatavuus, sen, sillä on ollut vaikutuksia verkkoliikenteen hallinnassa. Esimerkiksi kerran oli yksi päätös, jota pyydettiin mm, oikeusteitse kyseessä oli lapsipornografia ja on paljon esimerkkejä tällaisista tilanteista. Tämän taustalla oli aivan tietynlainen logiikka, mutta lainsäädännössä nyt käy selväksi se, että tarjoajien on laskutettava asiakkailtaan sen datan pohjalta ja niiden verkkoyhteyksien pohjalta, joita heillä on. Mutta vielä vakavampaa on se, että tästä poikkeuksesta voi tulla ihan maan tapa, eli että palvelun tarjoaja voi laskuttaa erityisistä palveluista, joita ei ole mitenkään erityisesti tarkasti määritelty. Sellainen se, että kaikilla olisi pääsy verkkoon, voi vaarantua näin esittelijä. Haluaisin lopuksi vielä sanoa, että esittelijänä voitte luottaa yhteistyöhön varjoesittelijänä kanssanne, kun tämä analyysi tehdään. Se on nyt jo hyvässä vauhdissa ja se tuo selväksi tämän ongelmakentän kaikki kohdat ja aivan oikein olette määritelleet tämän. Kyseessä on eurooppalaisten kuluttajien suojeleminen ja yhtenäinen sähköisen viestinnän markkina-alue Eurooppaan. Äh, Paljon kiitoksia sitten Kreutzmann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Kiitoksia puheenjohtaja. Heti aluksi haluaisin sanoa, että komission ehdotus tulee liian myöhään, hyvin myöhään. Ja nyt täytyy miettiä, onko vielä riittävästi aikaa, jotta voimme käsitellä tätä asiaa. No, tämähän pohjautuu tämänhetkiselle säätelylle, mutta se kuitenkin tuo mukana myös suuria muutoksia hyvin erilaisilla aloilla. Ensimmäinen ongelma tai kysymys. Eli onko järkevää nyt käsitellä kaikkea yhdessä paketissa, jos kuitenkin tiedämme, että todennäköisesti lopullinen päätös Mm, neuvostossa ei tule toteutumaan, ja meidän täytyy kuitenkin toimia käytännönläheisesti, ja se, mikä on mahdollista, pitäisi nyt hyväksyä, ja loput, millä tietysti on sitten pitkäaikaisia vaikutuksia, niin se pitäisi, niitä vaikutuksia pitäisi sitten miettiä. Me tiedämme televiestintämarkkinoiden rakenteet, siellä on oligopoleja, ja olemme huomanneet, että televiestintäyrityksissä – osakekurssit ovat laskeneet voimakkaasti. Tämä liittyy osittain kilpailukykyyn yrityksissämme. Eli meidän täytyy direktiivissä myöskin kiinnittää huomiota siihen, että yrityksillä on edelleen mahdollisuus tehdä investointeja erityisesti uuteen teknologiaan. Teollisuusvaliokunnan kanssa kävimme Etelä-Koreassa ja saimme huomata, että seuraavan sukupolven yli, yritykset, jotka ovat käyttäneet hyväksi internettiä, ovat hyvin paljon kehittyneempiä kuin saksalaiset tai muut eurooppalaiset yritykset, ja meidän täytyy tähänkin aiheeseen paneutua tässä keskustelussa. No sitten tässä on hyviä ja huono puolia tässä ehdotuksessa. Tulevina vuosina meidän täytyy tehdä suuria investointeja ja tämän vuoksi liikevaihto ja voitot sopistuvat. Meillä on globaaleita tavoitteita ja tämä tilanne on epäilyllinen koko Euroopan taloudelle. No sitten taajuuksien sääntely. Se on tietysti askel eteenpäin, mutta kuitenkin siihenkin liittyy hiukan epäilyksen aiheita. Kuluttajaoikeudet ja verkkoneutraalius, no niihin komissio on suhtautunut ihan järkevästi, ja Harbour jo totesikin, että meidän täytyy miettiä, millä tavalla määritellään verkkoneutraalius. Meidän ei pidä syrjiä ketään muita palveluntarjoajia, mutta mehän kuitenkin tiedämme, että erilaisia malleja on käytössä ja että meillä on näissä asioissa tiettyjä hankaluuksia. Ja meidän täytyy saada aikaan tuloksia, joilla ei syrjitä muita yrittäjiä tai yrityksiä. Ja täytyy mahdollistaa se, että ne pystyvät toteuttamaan omaa liiketoimintamalliaan. No, Harbour sanoi, että seitsemäs marraskuutta hän esittelee lausuntonsa ja sitten mietimme näitä konkreettisia ehdotuksia, eli mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista. Ja tässä oikeastaan meidän täytyy toimia nopeasti ja myöskin niin, että käsittelemme näitä asioita syvällä. Niin. Uh, Aikataulu on aika tiukka, koska teollisuusvaliokunta haluaisi saada hyväksynnän aikaiseksi 12. tai 13. helmikuuta, joten minun lausuntoni käsittelyyn tarvitaan kyllä aikaa ja luotan, että saan teiltä tarkistuksia. Ja varmasti teemme aika, aika hyvää työtä, koska minulla on vahva tiimi täällä takana, niin tämä on monimutkainen asia, mutta me luotamme teidän asiantuntemukseenne. Olisiko muita kollegoita, jotka haluaisivat osallistua tähän keskusteluun vielä? Ja ei anteeksi, en nähnyt, kun pujahdit sieltä sisään, joten ole hyvä vain. Ähm, niin aluksi olen samaa mieltä Harperin kanssa monista asioista. Ensinnäkin tässä on nyt ehdotus, jonka aihe on erittäin monimutkainen ja sillä on merkittäviä vaikutuksia. Ja tätä nyt ei riittävästi ole käyty läpi, kun ajatellaan näitä vaikutuksia – jotka liittyvät tähän asetukseen. Emmekä tiedä, millaisia loppuvaikutuksia niille sitten viime kädessä on. Ja sitten aikataulu. No siitä nyt on jo puhuttu, ja on ikävä, että tämä ehdotus tuli näin myöhään lainsäädäntökauden loppuvaiheessa. Ja meillä on nyt kovat paineet tämän takia tehdä nopea päätös asiasta, jota kuitenkin pitäisi käsitellä hyvin perinpohjaisesti. Meidän täytyy katsoa näitä käsitteitä ja näitä määritelmiä, me tarvitsemme pidempää keskustelua. Puoli vuotta ei riitä tällaisen keskusteluun. Ja mielestäni myöskin parlamentissa täytyy pohtia sitä, että onneksi meillä on jatkuvuutta eikä epäjatkuvuutta niin kuin joissain kansallisissa parlamenteissa. Eli me voimme työstää näitä vielä toukokuun vaalien jälkeen, eikä tämä työ siitä häirinyt. Eli meidän täytyy mielestäni nyt varata riittävästi aikaa jotta pystymme kunnolla käsittelemään tätä aihetta. No yksi asia, josta jo puhuttiin, verkkoneutraalius ja palvelut, eli erityispalveluiden laatu. No nimenomaan tässä nämä vaikutukset asetuksessa mahdollistavat erilaisen laadun palveluissa. Ja mielestäni tätä ei nyt ei ole riittävästi pohdittu tätä asiaa, eikä sitä ole tutkittu, minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan. No, itse olen juuri ollut internethallinnointifoorumilla ja siellä puhuttiin verkkoneutraaliudesta ja sen vaikutuksista ja niiden rajoittamisesta. Se oli keskeinen aihe, koska näissä asioissa Euroopassa me olemme esikuva monille muille alueille maailmassa. Ja siellä kiinnitetään huomiota siihen, että mitään rajoituksia eikä mitään eroja eikä mitään prioriteetteja sisällön osalta verkossa tehdä. Tavoitteena on se, että se mitä Euroopan tasolla tehdään, tästä on ollut jo työryhmiä ja komission ehdotuksesta keskusteltiin hyvin skeptisesti yhtäältä, kun ajatellaan tätä verkkoneutraaliteita ei ole määritelty kunnolla – ja sitten näitä kuvauksia, joita on nyt käytössä, eli syrjimättömyysperiaate ja tiettyjen sivulle pääsyestojen kieltäminen. Tällaiset asiat ovat tietysti myönteisiä, mutta kuitenkin ole epäileväisiä näiden erityispalveluiden suhteen. Sehän voi johtaa siihen, että tietyt palvelutarjoukset esimerkiksi mediamaailmassa – tarjoajia maailmassa eivät ole horisontaalisia, vaan lähinnä johtavat vertikaaliseen integraatioon. Ja televiestinnässähän kyse on sisällöstä, ja nyt sitten ne, jotka hoitavat pääsyn verkon infrastruktuureihin, niin siellä yhdistetään nyt asioita, joissa aikaisemmin oli huomattavasti enemmän kilpailua. Ja se tietysti saattaa johtaa kilpailun vääristymiseen palvelu- ja sisältömarkkinoilla internetin osalta. Meillä on paljon asiakirjoja, joissa on korostettu, kuinka tärkeää on, että aikaisemmassa mietinnössä esimerkiksi ja mitä tulee verkkotilauksiin ja verkkomarkkinoihin, niin on tärkeää, että verkkoneutraalius on voimassa ja että syrjimättömyysperiaate on voimassa – ja että kaikilla tarjoajilla on mahdollisuus saada tuotteensa markkinoille, eikä nyt sitten heti katsota, että infrastruktuurin tarjoajat tai ne, jotka tarjoavat pääsyn internetiin, niin niitä ei pidä syrjiä ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että syrjimättömyysperiaate ja avoimuus ja reilut markkinat internetin osalta varmistetaan ja uskon, että monissa kohdissa voimme parantaa komission ehdotusta kumpa meillä olisi ollut enemmän aikaa tähän toisessa valiokunnissa, jotka käsittelevät tätä asioita, että tämä ei enää ole mahdollista esimerkiksi kulttuurivaliokunnassa. Eli meillä on erittäin tiukka aikataulu ja sitä kyllä hiukan kritisoisin. Good, thank you very much. Paljon kiitoksia. Onko muita? Siinä tapauksessa, haluaako Anthony, William tai Roberto sanoa tähän jotain Muussa tapauksessa voisin vetää yhteen ja päättää aiheen. Roberto. Thank you, Chairman. Uh... Kiitoksia puhemies. Niin, olemme todella kiitollisia siitä, että tämä valiokunta ottaa todellakin tämän tehtävän vakavasti. Olemme kuunnelleet tietenkin hieman kritiikkiä täällä, joka on tietenkin osa työtänne. Emme ole siitä yllättyneitä, mutta olemme todella kiitollisia siitä, että vaikka emme ole vielä tutustuneet työhönne, niin on jo nyt selvää, että analyysi on ollut syvää ja se varmasti tulee parantamaan meidän alustavaa työtämme. Olemme myös hyvin iloisia Euroopan neuvoston tekemistä johtopäätöksistä tai päätelmistä. Tämä ei ole tärkeää pelkästään siksi, että neuvosto on korostanut, että tämä paketti vaatii tarkkaa tarkastelua, jotta saataisiin se ajoissa valmiiksi, vaan myöskin kuluttajaoikeuksien kannalta katsottuna neuvosto on mielestäni lähtenyt kehittelemään asioita aika mielenkiintoiseen suuntaan. Nimittäin kappaleessa viisi todetaan, että hajanaisuuden poistaminen yksityisten investointien edistämiseksi ja jotta saataisiin aikaiseksi Euroopan laajuinen lainsäätelykehys on keskeinen asia. Eli joustavuuden myötä myöskin eh, taataan parempi kuluttajain suoja. Tämä on uusi elementti, jonka komissio on otettava myöskin huomioon. Euroopan neuvosto on siis työstänyt yhteistä lainsäädäntökehystä, mutta samanaikaisesti se huomauttaa, että jonkinlaista kansallista lisäsuojelua kenties voitaisiin tarvita. Eli tämä on tärkeä, tärkeä elementti neuvoston päätelmissä ja me tutustumme siihen tarkasti, niin kuin varmasti myös tämä valiokunta. En nyt toista sitä, mitä viime kerralla sanoin, mutta hajanaisuuden määrä eurooppalaisella kuluttajan suojelualalla on todellakin suurta. Viime vuosien aikana olen kulkenut eri maissa allekirjoittamassa erilaisia sopimuksia ja olen kuullut henkilökohtaisesti hirvittävän määrän kauhutarinoita. Pitän sisällään viime aikaisen retkeni joka on saanut aikaksi hirvitettäviä laskuja ja sopimusehdot ovat olleet aivan käsittämättömiä ja e- e- e- epämääräisiä. 2009 todellakin, 2009 vuodelta puitteistoa on ollut olemassa, mutta sen täytäntöönpano on todellisuudessa on ollut hyvin epämääräistä. Maksimiharmonisointi on vielä tapahtumatta, eikä sitä myöskään neuvosto halua. Mutta se, mitä meidän ehdotuksessamme on, voidaan nähdä myöskin ikään kuin standarditapana suhteessa siihen, kuinka kuluttajia pitäisi kohdella Euroopassa. Ja nämä muunnelmat, mitä jäsenvaltioissa on, ovat ovat mittavia. Joissakin kuluttajia kohdellaan hyvin ja joissakin ei ollenkaan, ja tämä on hälyttävää. Ja se voi olla hälyttävää siinä tilanteessa, että kuluttaja kuluttajan suojelu menee ääritilanteeseen, äärimmäisyyksiin. Se saattaisi vahingoittaa markkinoille pyrkiviä yrityksiä, koska tämä variaatio kuluttajan suojelussa maiden välillä olisi niin suuri, että investointi noille markkinoille ei enää olisi millään tavalla järkevää yritysten taholta. Ja se huonontaisi myöskin kuluttajien asemaa. Eli yhtä, yh, yhtenäinen kuluttajan suojelu on tärkeää, mutta toisaalta maksimiharmonisointi on jotakin sellaista, josta voidaan keskustella. Verkkoneutraaliuskeskustelu on vaikea aihe, mutta tosiasia on, että 36 prosenttia eh, eurooppalaisista kuluttajista kärsii erilaisista sulkemistoimista tai, tai pääsyn rajoittamisesta. Ja meidän oikeudellinen ö, lausuntomme ei vielä anna mahdollisuutta kansallisille lainsäätäjille säätää tällaisesta blokeerauksesta ja throttlingista – kuristuskäytänteistä. Ja sen takia me olemme nyt sitten toistaiseksi jättäneet lainsäätäjille mahdollisuuden arvioida erityispalveluiden kohdalta, minkä verran sääntelyä tarvitaan. Tämä on aivan erityinen, erityisen tärkeä asia verkon neutraaliuden kannalta. Tätä keskustelua käydään Yhdysvalloissa, myöskin Hollannissa ja monissa Euroopan maissa, jossa päättäjillä kansallisella tasolla pitäisi olla valtuudet päättää, mikä on oikea tasapaino niiden erityispalveluiden kohdalla, jotka ovat aivan olennainen osa internetpalveluita. Toistaisin vielä, että olemme äärimmäisen kiitollisia tälle valiokunnalle ja mitä tahansa lisätietoa meitä tarvitsettekin, sitä mielellämme teille toimitamme. Ja innolla odotamme teidän lausuntoluonnoksenne valmistumista. Kiitos. Ähm. Kiitokset. Olemme menossa kohti hyvin toimivaa ratkaisua, mutta sanoisin valiokunnan puolesta, että käsittelemme tässä sellaisia asioita, joissa kuluttajan oikeuksia äh, toteutetaan epäjohdonmukaisesti ja kukaan ei varmaan ole ehdottanut, että muutaman sanan muuttaminen asetuksessa muuttaisi tilannetta ruohonjuuritasolla. Tässä tilanteessa meillä on kuitenkin paremmat välineet käsissämme, koska meillä on tällaisia standardisääntelijöitä, jotka työstävät yhteistä mallia. Kuluttaja-oikeuksien alalla ollaan vielä enemmän hajallaan tai mm, harhaanjohtavassa markkinoinnissa tai muilla alueilla. Siellä olemme heikommalla pohjalla kuin tässä. Meillähän on jo hyvä puitteisto vuodelta 2009 ja se, että sitä on epäjohdonmukaisesti täytäntöönpanno pantu, ei tarkoita sitä, että tarvitaan uutta lainsäädäntöä. En usko, että se olisi oikea ratkaisu, vaan pitäisi hyvin selkeästi katsoa, missä epäjohdonmukaisuudet piilevät ja minkälaisia standardoituja vaatimuksia direktiivi sisältää. Avainasia on se, että sääntelijät saavat toimeenpantoa ja täytäntöönpantoa tätä kunnolla johdonmukaisesti, ja siksi minä ehdotan ähm, valiokunnalle, että ei kyseenalaisteta sitä, etteikö komission pitäisi täytäntöönpanosäädöksiä esittää, koska se siirtäisi äh, vastuuta sääntelijöiltä, joiden pitäisi taata korkea kuluttajansuojan taso muille. Mielestäni tässä on se meidän kompastuskivempi, kompastuskivemme komission kanssa ja uskon, että neuvosto on enemmän meidän kannallamme, jos päätelmätekstiä katsoo, mutta teemme parhaamme kuitenkin, että saamme hyvin kalibroidun ehdotuksen, jolla edistetään kuluttajan oikeuksia ja käsittelemme selkeästi tiettyjä asioita, niitä monimutkaisuuksia, joita tähän järjestelmään on tullut, ja sitten katsomme, pääsevätkö kollegat samalle linjalle kanssani. Tietenkin tapaamme seuraavassa keskustelussa. Vahvistan vain tässä aikataulun teille. Eli kun kovaa työtä tehdään, Välittömästi tämän kokouksen jälkeen aloitamme. Teemme myöhään iltaan työtä, jotta saamme ne avaintekijät tähän ja saamme seitsemäs päivä mennessä sitten käännökset ja 87. päivä on kuulemistilaisuus ja silloin esitykset ovat jo hyvin muotoutuneita lausuntoluonnosta mm, 28. päivä, 27. päivä, 3.12. sitten tarkistukset ja sitten tammikuussa se toivottavasti hyväksytään 23.1. ja sitten se menee teollisuusvaliokuntaan helmikuusta. 13. helmikuuta. Castillo de Vera varmasti tämä vahvistaa ja sitten ne osatekijät, joita työstämme yhdessä, verkkoneutraalius muun muassa, että hänen kanssaan tästä vielä keskustelen. Tässä on tiettyjä sellaisia asioita, joita kuluttajan oikeusdirektiivissä on, jotka sopisivat paremmin puitedirektiiviin esimerkiksi, niin, koska ne liittyvät enemmän siihen, suun, siihen. Ja sitten täällä on muutamia määräyksiä, tukkumyynnin saatavuus ja, ja pääsy ja sitten nämä äh, ammat, ammattilaissopimukset muun muassa. Ähm, kiitoksia tästä keskustelusta. Nyt siirrymmekin sitten seuraavaan äh, esitykseen. Yhteisen, yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistaminen koko unionissa. Äh, Giuseppe Avemonti komissiosta ja hänen joukkueensa on täällä läsnä komissiosta Eh, esittelijä Andrea Schwab on myös paikalla. Ja sitten tarkistaisin vielä, että muutkin varjot ovat paikalla. Puhuuko täällä kukaan äh, Garces Hamonin puolesta? Ei vapaaehtoisia sieltä. S et D mielenkiintoista kyllä ovat olleet poissa koko iltapäivän aikana yhtään varjoesittelijää. Sieltä ei ole tänne tullut, pahoittelen, että julkisesti sen tämän tässä totean. Eli minä ja herra Schwab saamme nyt panna parastamme täällä teille. Andreas, sinä saat nyt vuorollasi esitellä näkemyksesi näistä tarkistuksista. Kiitos. Ja Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita tarkistuksista mietintöluonnokseeni. Monia hyviä ja hyödyllisiä eteenpäin vieviä ehdotuksia on ollut näissä ehdotuksissa ja tarkistuksissa. Ja täytyy kuitenkin sanoa, että aika pitkälti ollaan samaa mieltä siitä, mihin suuntaan tässä mietinnössä pitäisi siirtyä. No, poliitikkona tietysti aina yrittää, että kun tällaisia tapauksia, kuten NSA-skandaali mediassa, käy kuumana, niin silloin täytyy yrittää että erilaisissa asioissa yhdistetään asioita tällaiseen media-aiheisiin, mutta meidän täytyy myöskin miettiä pitkää aikaväliä. Ja meidän täytyy vastustaa tällaisia kiusauksia. Ja siksi meidän täytyy pysyä nyt asiassa. Ja tavoitteenahan on, että toimii pitkällä aikavälillä. Ja tähän liittyvät myöskin tämänhetkiset tapahtumat. Mutta kuitenkin meidän täytyy miettiä pitkällä aikavälillä sitä, millä tavalla Euroopan taloudesta saadaan kestävä kaikenlaisia hyökkäyksiä tai kielteisiä vaikutuksia vastaan ulkopuolelta, erityisesti sellaisia, jotka kohdistuvat kriittisiin infrastruktuureihin. Nythän on niin, meillähän on 127 tarkistusta ja näissä asioissa niitä on käsitelty. Ja tärkeä kysymys on tietysti se, mitä hyötyä tästä direktiivistä viime kädessä on ja mikä on sen tarkka soveltamisala. Jos nyt ajatellaan taloudellisia palveluita tällä alalla, niin me haluamme, että tulevaisuudessa ne joutuvat noudattamaan tiettyjä sääntöjä, ja silloinhan meillä pitää myöskin olla sääntelypohja. Ja pohjaan pitää olla se, että infrastruktuuri on kriittinen tietyissä kohdissa, ja tämä kriittisyys johtaa siihen, että on olemassa vaaroja kansalaisten osalta, ja nämä vaarat ovat niin suuria, että lainsäätäjän täytyy nyt puuttua tilanteeseen. Eli alusta pitäen tässä mietinnössä olen keskittynyt siihen, että tämä kriittisyyskysymys otetaan huomioon direktiivissä. Meillähän on tällainen direktiivi jo Euroopassa ja tämä uusi lähestymistapa pitää lähe- liittää siihen. Ja myöskin nämä infrastruktuurit pitää ottaa mukaan soveltamisalaan. No sitten soveltamisalan osalta on avoimia kysymyksiä. Mikä on tietoyhteiskunta? No itse olen ehdottanut, että keskitymme näihin kriittisiin infrastruktuureihin ja niistä laadittuun direktiiviin. Ja sitten hardware ja software palveluntarjoajat – No tietysti monille yrittäjille nämä ovat kriittisiä infrastruktuureita, eikä ole kovin helppoa, että ne laitteistot tai ohjelmistot, joita tässä nyt on määritelty, niin voidaanko kaikki palveluntarjoajat sitten pakottaa siihen, että nämä tietyt ehdot täytyy täyttää, sitä nyt on kovasti epäilty. Ja nämä vastuukysymykset joista Garces Ramon, SND-ryhmän varjoesittelijä, on ottanut näitä asioita esille. Ja tämä on hiukan hankalaa, koska tässä nyt ollaan heittämässä lapsi pesuveden mukana. Eli valmistajat olisivat velvollisia, vaikkakin kyse on vain käyttäjien kannalta kriittisistä infrastruktuureista. Eli tässä on menty mielestäni hiukan liian pitkälle, Vaikkakin ymmärrän kyllä tämän ongelman, että PK-yrityksillä ei ole mitään vaihtoehtoja, kun ne hankkivat hard- ja softwarea. Eli meidän täytyy miettiä, että PK-yritykset joka tapauksessa asetettaisiin erityissääntelyn alaiseksi. No sitten soveltamisalasta pitäisikö julkishallinto ottaa tähän mukaan? No tietysti jäsenvaltioissa on hyvin monimuotoisia infrastruktuureita, kun ajatellaan soveltamisalaa tämän direktiivin osalta. Ja minun mielestäni julkishallinto suppeassa mielessä periaatteessa, koska se tuottaa julkisia palveluja, niin se täytyy tässä kohtaa pakottaa noudattamaan tiettyjä infrastruktuureihin liittyviä säädöksiä, mutta – Täällä on puhuttu myöskin siihen, että kiireellisesti julkishallintoa pitää muistuttaa näistä kysymyksistä, ja olen tästä samaa mieltä, mutta kuitenkin toteaisin, että neuvosto on tässä taas poikkiteloin. Ja jos tavoitteena on se, että tämä direktiivi tällä lainsäädäntökaudella voidaan vielä hyväksyä, niin meidän täytyy todella kiinnittää tähän asian huomiota. Mutta tietysti Tämä voidaan ottaa mukaan poliittiseksi vaatimukseksi. Sitten tämä kriittisyystason määritteleminen jäsenvaltioissa täytyy ottaa huomioon, ja meidän täytyy ottaa nämä eri tasot huomioon, mutta meidän täytyy muistaa kuitenkin, että meillä on jonkinlainen perusarvo, joka liittyy eurooppalaisiin standardeihin. Ja sitten seuraava kohta liittyy siihen, että televiestintäalalla on jo viestintä- ja tiedon välitysvelvollisuuksia, jotka liittyvät toisiin direktiiveihin. Kollega Garcis Ramon on nähnyt tämän asian hiukan eri tavalla, mutta meistä tämä direktiivi ei poista mitään tämänhetkisiä velvollisuuksia, vaan päinvastoin haluamme varmistaa sen, että lisävelvollisuudet saadaan voimaan tämän direktiivin kautta pidämme kiinni näistä suurista linjoista, jotta ne yritykset, jotka joka tapauksessa toimivat jo näissä, tässä monimutkaisessa ympäristössä, niin niissä on noudatettava näitä infrastruktuurisääntöjä. Sitten tietosuojakysymyksissä. Tämänhetkinen direktiivi tietosuojan osalta. Haluaisin selventää, että tämä direktiivi ja tietosuojadirektiivi tai uusi tietosuoja-asetus kulkevat käsi ja meidän täytyy välttää nyt päällekkäisyyttä ja porsan reikiä. Eli emme halua nyt sekoittaa näitä asioita, vaan perusajatus on pikemminkin se, ja kollega Engström on myöskin tästä puhunut. Eli tietosuoja on tärkeää, mutta sitä pitää säädellä muissa direktiivissä ja tässä direktiivissä ei puututa siihen, vaan kyse on ainoastaan kriittisistä infrastruktuureista. Ja yksittäisissä tapauksissa voi tietysti olla tietoisia rikkomuksia, mutta se on vain toissijainen seikka tämän direktiivin osalta. Tietoverkkoturvallisuusdirektiivi ei kuitenkaan ole jäissä. Meillä on näitä säädöksiä olemassa. Meillä on sääntöjä vuodelta 1995, e-privacy-direktiivi, ja tästä tulee myöskin perusasetus, ja uskon, että voimme erottaa nämä asiat toisistaan ja sillä tavalla päästä hiukan eteenpäin. Ja niin kauan kuin tämä yhteys on olemassa, niin uskon, että tämä mietintö on ihan oikeasuuntainen. Ja meillähän on yhteinen kaavakehi, jota ollaan luomassa. Tämä liittyy kyberhyökkäyksiin. Ja tämä nyt monimutkaistaa näitä asiasisältöjä ja säädöksiä, jotka liittyvät esimerkiksi tietosuoja viranomaisten toimintaan. No, sitten jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, kuka sitä valvoo? No, minun mielestäni komissiolla on liikaa valvontavaltuuksia, siitä ei ole apua, vaan meidän täytyy varmistaa, että neuvosto muistaa sen, että Euroopassa on korkea tietosuojataso, korkea kyberturvallisuuden taso, jos kaikki vetävät yhtä köyttä. Ja neuvoston pitää ymmärtää, että sen pitää vaatia enemmän tietojenvaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten vielä on paljon tarkistuksia, jotka liittyvät verkkoturvallisuuteen, jota pitäisi säädellä myöskin tässä direktiivissä. Ja meidän täytyy miettiä, onko järkevää, että kun ajatellaan tämän direktiivin soveltamisalaa, niin kannattaako nyt puuttua asioihin, jotka eivät liitty tieto- ja verkkoturvallisuuteen. Tämä nyt ei ole yllättävää. Tästähän on jo puhuttu. Verkkoneutraalius on tässä keskeinen kysymys. Ja tämä liittyy lähinnä televiestintädirektiiviin, pikemminkin tämä kysymys. Eli tässä mietinnössä ei nyt pitäisi puuttua tähän neutraaliuskysymykseen. Ja sitten toinen kysymys. Eli nämä liitännäispalvelut, riippumatta siitä, millaisiksi nämä perusoikeudet muotoutuvat, niin meidän täytyy ottaa erityisesti huomioon kriittisten infrastruktuurien turvallisuus. Ja sitten kysymys, joka liittyy sosiaaliseen osallistuvuuteen ja haavoittuviin kuluttajiin. No se nyt ei liity tähän ainakaan samalla tavalla kuin jotkut ovat käsittäneet. Tämä koskee niitä, jotka hoitavat näitä kriittisiä infrastruktuureita – eikä tässä ole kyse sosiaalisesta osallistuvuudesta tai haavoittuvista kuluttajista. Eli nekään eivät kuulu tähän. Sitten kyberrikollisuus. No siitähän kyberhyökkäyksistä on jo oma direktiivi. Ja ainoa tärkeä kysymys tässä on se, että meidän täytyy pitää huolta siitä, että kyberturvallisuus ei suojele rikollisia Meillä pitää olla selkeä tehtävien erottelu, mitä tulee oikeusviranomaisiin yhtäältä, joka seuraa näitä hyökkäyksiä, ja sitten se, miten esimerkiksi salainen palvelu toimii. Siellähän meidän täytyy hiukan konkreettisemmin määritellä näitä asioita. Ja kolmanneksi meidän täytyy sitten myöskin muistaa nämä siviilikysymykset jotka ovat sitten yhteistyössä käsitelleet sitä, miten kyberturvallisuutta Euroopassa voidaan parantaa. Ja meidän täytyy ottaa kaikki jäsenvaltiot tähän työn mukaan, ja varmasti tässä tulee vielä ongelmia neuvostossa, mutta esittelijänä olen kyllä valmis ottamaan tätä, näitä ongelmia vastaan, koska meidän täytyy varmistaa se, että kriittiset tiedot, jotka liittyvät kyberhyökkäyksiin tai valtion infrastruktuureihin, niin meidän täytyy muistaa, että nämä tiedot voivat siirtyä toisiin maihin, jos näin on sitten näitä tietoja enää toimiteta toihin valtioihin, ja meidän täytyy varmistaa se, että nämä siviili turvallisuuskysymykset on erotettu sitten organisatorisista kysymyksistä, esimerkiksi mitä tulee salaisiin palveluihin tai sitten oikeuslaitoksen rikostutkimuksiin. No sitten yksi tärkeä kysymys vielä. Täytyy katsoa, millainen Enisa viraston valtu- toimintavaltuudet ovat. Ja Kopakis on puhunut näistä asioista ja sen tehtävien laajentamisesta. Ja lopuksi vielä 19. marraskuuta meillä on vielä kokous. 11. joulukuuta. Me vielä keskustelemme tästä aiheesta ja toivon, että pystymme sitten tammikuun alussa, no tarvitsen tähän vielä apua, eli jos teollisuusvaliokunta ja live-valiokunta ovat valmiita, niin silloin mahdollisimman nopeasti voimme äänestää ja sitten neuvoston kanssa yritämme saada vielä aikaan sovun tällä lainsäädäntökaudella. Ja nyt sitten odottelen innolla varjoesittelyiden kantoja ja uskon, että löydämme kyllä näihin asioihin hyvän ratkaisun. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Kiitokset, että johdattelet meitä tässä tärkeässä asiassa. Ramanders, olkaa hyvä. Täällä on kaksi varjoesittelijää täällä paikalla. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Andreas myös erinomaisesta työstä. Minulla on kysymyksiä tietenkin. Meitähän NSA on jo hakkeroinut kaikkia. Ja kysymys kuuluu, miksi pitäisi keskittyä amerikkalaiseen standardin sen sijaan, että kehittäisimme eurooppalaisen standardin ja toiveena eh, olisi se, että olisimme riippumattomia Amerikan järjestelmistä ja eh, systeemeistä se voisi olla mahdollisuus. Miksi julkishallinnot ovat, on jätetty pois tästä? Minusta ne ovat tärkeä osa, jos puhutaan näistä elintärkeistä infrastruktuureista, erityisesti energia, kuljetukset ja talouspalvelut – mitä tulee sitten mikroyrityksiin, ne pitäisi mielestäni sulkea pois, koska ne ovat niin pieniä, että e, niissä ei ole mitään tällaista elintärkeää tietoa, e, jota pitäisi työstää. Ja sitten vielä toivottavasti olisi mahdollisuus löytää ratkaisu tällainen palkitsemisjärjestelmä, jos organisaatiot tai yritykset niin sanotusti käyttäytyvät hyvin, jos ne toimivat hyvin, toimivat kunnolla, niin niiden tarvitsisi sitten sen jälkeen panostaa vähemmän näihin arviointeihin, eli niiden ei tarvitsisi tehdä näitä arvioita niin usein. Vähemmän siis tarkistuksia. Eli niitä palkittaisiin sillä tavalla. jos niiden turvallisuustaso on niin korkealla, että niitä ei voida hakkeroida, niin heitä palkittaisiin sillä tavalla, että turvatarkastuksia, tällaisia auditointeja jouduttaisiin tekemään vähemmän. Meillä oli muutamia tarkistuksia, ne tunnetaan täällä hyvin ja ne ovat yhdenmukaisia teidän esityksenne kanssa pääosin. Löydämme varmasti ratkaisun ja pääsemme sitten äänestämään tammikuussa. Kiitokset. Kiitoksia. Remanders. Lyhyitä kommentteja myös minulta. Varjoesittelijänä laadin muutamia tarkistuksia, joita myös Schwab on allekirjoittanut, mutta yleissuunta tarkistuksissa on samanlainen kuin esittelijän ja niitä on vain vähän paranneltu. Minä oikeastaan hyödynsin kokemusta ähm, yksityisyyden suojadirektiivistä. Siellä myös käsittelimme esimerkiksi kuluttajien ähm, kärsimiä tietosuojarikkomuksia. Täytyy olla varma siitä, että kun puhumme avoimuudesta ja tiedoista, niin tosiasia on kuitenkin se, että että sellaisissa tapauksissa, missä voi olla potentiaalisia vakavia ongelmia, jotka on käsiteltävä, niin täytyy olla varovainen, ettei turhaa mm, saa asioita, äh, suurentele asioita tai turhaan hälytä asioista. Olisi siis koordinoitava julkista tietoa siellä, missä se on sopivaa, ja sitten kun heikkouksia löydetään tai rikkomuksia, niin niitä olisi käsiteltävä. Ne ovat tärkeä osatekijä kokonaisuudessa. Ja sitten toinen asia, joka mielestäni on hyvin tärkeä, on avaininfrastruktuurioperaattorien halukkuus avoimuuteen keskenään toistensa kanssa – niin, että he pystyvät jakamaan tätä tietoa ja samalla pitämään sen täysin luottamuksellisena, koska keskeistä on se, että jos joku eh, havain, havaitsee potentiaalisen hyökkäyksen tai rikkomuksen, niin siinä verkossa, siinä salatussa verkossa eh, tiedotetaan asiasta välittömästi, jotta voidaan ryhtyä vastatoimiin eh, mahdollisimman nopeasti. Ja jos tässä on jotain epäröintiä esimerkiksi, että salattua tietoa ehkä julkaistaan liian aikaisin tai paljastetaan liian aikaisin, niin tällaiset käytännön asiat, ne täytyy käsitellä, mutta yleissuunta mielestäni esittelijänä on sellainen, että tästä tulee toimivampi ehdotus, ja mielestäni se on ensimmäinen askel, luo uutta maaperää sille, että Euroopan unionissa saadaan uutta lainsäädäntöä, jossa kaikki saavat vähimmäistandardin ja jossa keskitytään sellaisen asiaan, johon on puututtava ja jolla voi olla todellista vaikutusta kansalaisten elämään. Mielestäni olette tehnyt hyvää työtä tässä ja toivottavasti pääsemme tässä nopeasti eteenpäin, jos saamme tilaisuuden lähteä keskusteluihin jäsenvaltioiden kanssa tammikuun äänestyksen jälkeen. Sehän on tämänhetkinen suunnitelmamme ja moni haluaisi, että se toteutuu, mutta täytyy katsoa, mikä on sitten Kreikan puheenjohtajavaltion lähestymistapa asiaan, haluaako se painostaa asian eteenpäin viemistä. Nämä ovat minun varjoesittelijäni. Minä, minä siis varjoesittelijän esitän tällaiset kommentit. Onko muita puheenvuoropyyntöjä täällä tähän aiheeseen? Haluatko lisätä jotain? Ole hyvä. Ee. Eh. Ihan pikku asia vain. Minun mielestäni on viisasta myös, en tiedä onko tämä nyt riittävän selvästi sanottu, mutta että on tärkeää, että Euroopassa olisi tämmöisen yhden luukun järjestelmä niin, että että organisaation ei tarvitse levittäytyä kaikkialle Eurooppaan. Eli tällaista eurooppalaista lähestymistapaa, yhden luukun järjestelmää tarvitaan. Siinä kaikki. Well, I'm, it's always a pleasure to... Giuseppe Abelmonte on aina mukava nähdä täällä valiokunnassa. Onko hänellä kommentteja Schwabin mietintöön? Mr. Chair and uh, good Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa kaikille. Aluksi haluaisin kiittää Schwabia. Olen iloinen tästä yleisestä suunnasta ja mietinnön sävystä. Se, mitä te ehdotatte, on hyvin lähellä komission alkuperäistä ehdotusta. Pilar de Castillo on myöskin hyvin lähellä tätä kantaa teollisuusvaliokunnassa, eli tämä varmaan on oikea tapa edetä. Mietinnössä on, on lukuisia mielenkiintoisia ja vankkoja ajatuksia, erityisesti sen suhteen, millä tavalla jäsenvaltiot voivat luoda useampia kansallisia viranomaisia, mutta se, että on yhden lukun järjestelmä, jotta voidaan helpottaa eurooppalaista yhteistyötä tietojenvaihdossa, niin tämä on asia, jota me kannatamme. Siellä on myöskin innovatiivisia ja arkaluontoisia ajatuksia liittyen näihin tiedotusvelvollisuuksiin ja vastuukysymyksiin. No tietysti täydellisyyttä ei ole olemassakaan ja sanoisin, että on yksi tärkeä kohta, jossa olemme eri kannoilla, erityisesti liittyen soveltamisalaan. Esimerkiksi mitä tulee näihin velvollisuuteen ilmoittaa näistä epäkohdista. Eli meidän täytyy nyt miettiä julkishallinnon tilannetta ja tärkeimpiä internet-alan toimijoita. Ja jos teille sopii, niin pari minuuttia ihan haluaisin sanoa tästä muutaman sanan. Me haluamme kaikki oikeudellista selkeyttä ja me voimme ponnistella, jotta voidaan selventää käsitettä tärkeimmistä internetalan toimijoista. Eli kyse on yrityksistä, jotka ovat yhä tärkeämmässä roolissa sosiaalisesti ja taloudellisesti yhteiskunnassamme. Ja vähintäänkin meidän pitäisi riskenhallintaan ottaa mukaan näistä raportointivelvollisuus, joka liittyy näihin sääntöjen vastaisuuksiin. Ja sitten sisällön jakofoorumi, joka liittyy sähköiseen kaupankäyntiin ja operaattorit tärkeiden resurssien osalta, kun ajatellaan turvallisuutta ja internetin toimintaa, eli tärkeimmät järjestelmät ja sisällön välitysjärjestelmät. Eli tämä ehdotus ehkä ei ole kauhean selkeä, mutta tietysti sitä voidaan vielä parantaa. Sitten toinen kysymys, jonka otin jo esille, ja toistan sitä monen kertaan, eli tässä nyt on tasapaino-ongelma. Eli mitä tulee yhtäläisiin kilpailumahdollisuuksiin. Puheenjohtaja, tehän olette yksi televiestintäuudistuksen alullepanijoita, ja artiklassa 13a perinteiset operaattorit joutuvat noudattamaan NSA-säädöksiä. Eli nyt ei saa jättää tilaisuutta käyttämättä, meidän pitää laajentaa nämä vaatimukset koskettamaan myöskin muita toimijoita, kun ne tulevat markkinoille. Eli ajattelin vaikka Skypeä, WhatsApp, nehän eivät tällä hetkellä ole näiden perinteisiä toimijoita liittyen 13a-artiklan televiestintädirektiivistä. Ja sitten lopuksi voisin vielä Mandersille vakuuttaa, että mikroyritykset suljettiin pois soveltamisalasta ja näin on edelleen. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed for your... Paljon kiitoksia selkeistä vastauksista näihin kohtiin. Andreas Schwab saa sitten vetää yhteen ja sitten minulla on täällä aikataulu, jos... No niin varmasti se on teilläkin. Um, I regret a little bit that nobody... Kiitos paljon. Harmittelen, että kukaan ei halua nimetä minua perustaja isäksi, vaikka minä olenkin isä, mutta kuitenkin. Voin vain tukea Giuseppe Lamonten lausumia sanoja. On ihan selvää, että mikroyritykset jäävät komission ehdotuksen ulkopuolelle joka tapauksessa, joten siitä pitäisi antaa tunnustusta. Ja toiseksi se, mitä Manders mainitsi, eli pitäisi palkita niitä yrityksiä, jotka ovat käyttäytyneet hyvin ja vakavamielisesti on ilman muuta oikein, mutta täytyisi varmistaa, että jäsenvaltiot, valtioiden valvovat elimet olisivat niitä, jotka ovat vastuussa näistä tarkastuksista ja sitten, sitten se kuuluisi enemmänkin heidän vastuulleen. Mutta olen tästä yleisajatuksesta samaa mieltä. Ja puhemies, te olette ollut tässä myöskin varjoesittelijänä ja olen iloinen, että olette pitänyt kiinni niistä yhteisistä tarkistuksista, jotka laadimme yhdessä. Enkä näe, että siinä olisi hirveän paljon parantelemisen varaa enää tämän direktiivin suhteen. Ainoa ongelma kaikkien meidän kannalta on ehkä se, että meidän täytyy miettiä, miten jäsenvaltioiden rakenteellinen vastustus saadaan, äh, saadaan äh, voitettua. Julkishallinto on siis ulkona ja myönnän ihan avoimesti, että tämä on syntynyt siitä syystä, että jäsenvaltiot näkisivät tämän neuvostossa kyllä isona ongelmana, oli se syy sitten mikä tahansa. Minun ajatukseni on se, että julkishallinto on jo ihan luonteensa perusteella sellainen, että se on turvassa kyberhyökkäyksiltä, mutta ITRE-valiokunnassa on vahva ajatus siitä, että julkishallinto pitäisi ottaa mukaan. Täytyy katsoa, mitä voidaan tehdä. Ja ITRE vaatii myös pörssinoteerattuja yrityksiä mainittavaksi edes sinne johdantosan kappaleisiin ja että sinne pitäisi sisällyttää myös kyberturvallisuusasiat vuosiraportteihin sillä tavalla, että nämä pörssinoteeratut yritykset avaisivat yleisöllä hieman sitä, kuinka riskiarviointia ja tietoturva-asioita yrityksessä hoidetaan. No niin, tässä oikeastaan kommenttini ennen äänestystä ja kiittäisin vielä sihteeristöä ja komissiota erinomaisesta yhteistyöstä. Uh, well, thank you very much. Kiitokset johtajuudesta tässä aiheessa. Olen tyytyväinen, että pääsemme tässä asiassa hyvin eteenpäin ja täytyykin päästä, vaikka tässä on ollut tiettyjä huolia tiettyjen muiden maailmanlaajuisten toimien kautta, jotka vaikuttavat maailmanlaajuiseen tietosuojaan. Ja nyt tässä on tarve todella käsitellä asioita mitä pikimiten. Tämä on viimeinen keskustelu nyt tästä aiheesta ennen joulua. Voimme tyytyväisyydellä todeta tämän, koska Andreas Schwab työstää kompromissitarkistuksia, mutta meidän täytyy myös ottaa teollisuusvaliokunnan tarkistukset, josta äänestetään 16.12. ja sitten 14. tai 27. 28. päivä perusoikeus- ja vapausvaliokunnassa asiasta äänestetään. Eli tässä on koordinoitavaa kolmen valiokunnan välillä kompromissien suhteen. Niinpä, jotta voimme sitten koko paketista äänestää myös muiden valiokuntien panostuksella – joko 22. tai 23. tammikuuta. Jos kaikki menee hyvin, niin kaikki tieto saataisiin ennen joulua. Ihmiset voisivat lähteä sitten joululomille ja tulla virkistäytyneinä myönteisessä hengessä tammikuussa ja laatia meille hyvän elegantin kompromissipaketin yhdessä Giuseppen kanssa 23. Helmikuuta, äh, tammikuuta. Anteeksi, se olisi hyvä uuden vuoden lahja meille kaikille. Anders Schwab on varmasti se, joka tähän kaikkeen pystyy tämän monimutkaisen tuotteen tuottamiseen, mutta varmasti pääsemme asiassa hyvin eteenpäin. Tämä päättääkin tämän päivän kokouksen. Kiitetään ystävällisesti tulkkeja päätämme kokouksen viisi minuuttia etuajassa. Tapaamme huomenna aamuna kello yhdeksältä tasan ja keskustelemme ensin Pablo Arias Ekevieran esityksestä yhdennet paketin ja kelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU-ssa digitaalistrategia edistäminen. Sitten äänestämme 9.45-11.15. Sen jälkeen keskustelemme herra Kofferaatin esityksestä ja iltapäivällä aloitamme sitten kello 15.30 matkapaketit kuulemistilaisuudella. Kiitos, mukavaa iltaa kaikille.